Morning. Martello. Good morning. Bonjour. Buenos días, queridos colegas, señoras, señores. If you want to take a seat, We thank you. So that we can get started, the Libre Committee session, by adopting the agenda as proposed. Ensimmäiseksi meidän pitäisi todeta, että infrastruktuurivaroitusverkosta käsittely kohta on poistunut esityslistalta ja koordinaattorien kokous pidetään 11.30-12.30. Onko tähän jotain huomautettavaa? Sitten esityslista hyväksyttäneen sellaisenaan. Sitten menemme puheenjohtajan ilmoituksiin. Ensin haluan kertoa, että Libe-valiokunnan valtuuskunta lähetettiin Washingtoniin viime viikolla. Siellä se tapasi kongressin ja jäseniä ja Yhdysvaltain hallinnon jäseniä ja meille kaikille on kerrottu, että nämä kokoukset olivat hyvin hedelmällisiä ja hyödyllisiä Libe-valiokunnan tulevaa työtä ajatellen, varsinkin tietosuojaa koskien. Niinpä minä ehdottaisin, että hyväksymme tämän tärkeän matkan ja mission raportin seuraavassa koordinaattorien kokouksessa. Emme tänään, vaan seuraavassa koordinaattorien kokouksessa heti, kun tuo raportti tuosta matkasta valmistuu. Nyt menemme sitten, olkaa hyvä Rova Väldigt glad att du är här, herr olen iloinen, että olet paikalla, herra puheenjohtaja. Tiedän, että tuhlaan tässä aikaa. Olen iloinen, että olette paikalla, herra puheenjohtaja. No niin, kiitos. Olen hieman pettynyt siitä, että Liben kokoukset alkavat aina myöhässä. Tämä on kuitenkin yksi tärkeimmistä valiokunnista, joka käsittelee tärkeitä kysymyksiä. Ja me hyvin harvoin aloitamme kokouksemme ajoissa. Meillä on kaikilla paljon tekemistä. Minä olin täällä juuri ennen yhdeksää ja nyt me aloitimme vartin yli yhdeksän ja minä olisin ehtinyt kirjoittaa kaikki ne e-mailit, mitä minun piti kirjoittaa ja kirjoittaa artikkelit ja niin edelleen tässä välissä. Minusta meidän pitää pitää kiinni aikataulusta. Meillä on niin paljon tärkeitä asioita tässä valiokunnissa, joista pitää keskustella, joten toivon mukaan jatkossa aloitamme ajoissa. Yeah, of course, we take note. I was here by nine. Totta kai panemme tämän merkille. Olin itse täällä kello yhdeksän ja tässä keskustelin muutaman jäsenen kanssa tässä huoneessa. Annoin vain hieman mahdollisuutta joillekin jäsenille myös saapua kokoukseen sellaisille jäsenille, jotka eivät ole vielä tuolloin paikalla, mutta totta kai me haluamme aina ottaa kaikkien näkökohdat huomioon, enkä usko, että epätäsmällisyys on mitenkään LIBE-komitean helmasynti, mutta totta kai panemme tämän merkille ja muistiin ja teemme kaikki parhaamme, jotta saamme kokoukset aloitettua sovitusti. Kohta kolme. Vuosittainen kertomus asiakirjojen julkisuudesta. Tämä on ensimmäinen esityslistakohta, joka liittyy vuosittaiseen kertomukseen asiakirjojen julkisuudesta. Ja rouva Hautala on tässä esittelijänä. Tämä mietintö tai kertomus käsittelee kaikkia säännöstön 49 kautta 2001 käytännöllisiä näkökohtia, jotka liittyvät asiakirjojen saatavuuteen. Siitä tulee indikaattori toista asiakirjaa varten, joka on siis säädösnumero 1049 kautta 2001 jonka esittelijä herra Cashman on paikalla ja se liittyy tämän säädöksen tuleviin muutoksiin. Ja tässä mm, kohtaa haluaisin muistuttaa teille, että komissio on antanut tästä ehdotuksen vuonna 2008, johon ei ole Lissabonin jälkeen palattu, joten haluaisin muistuttaa teille, että valiokunta tämän vuoden maaliskuussa esitti toisen muutosehdotuksen, joka koskee tätä 1049-2001 säädöstä, ja se laajentaisi sen toimialaa eksplisiittisesti toisiin EU-toimielimiin ja virastoihin. Niinpä tässä, myös tässä Liben kuulemisessa, joka koski avoimuutta, se pidettiin viime viikolla Rouva Hautalan ja herra Cashmanin toimesta, kuten myös Rouva Jäätteenmäki Afkosta oli siellä paikalla. Ja nyt menemme sitten 1049-2001 säädöksen muutoksiin. Kiitos puheenjohtaja. Viime viikolla Libe-valiokunnalla oli menestyksekäs kuuleminen tilanteesta, joka liittyy asiakirjojen saatavuuteen, julkisuuteen Euroopan unionin toimielimissä. Herra Cashman oli isäntänä, Rova Jähteenmäki ja minä olin myös isäntiä. Ja sanoisin, että saimme hyvin selkeän kuvan tilanteesta. Tosiasiassa huolimatta siitä, että on ollut hyvä asetuspuite, nimittäin tämä asetus 2049-2001 jo kymmenen vuoden ajan me edelleen voimme todeta, että EUn toimielimissä on haluttomuutta ymmärtää velvollisuudet kansalaisia kohtaan. Ja tämä huolimatta siitä, että Lissabonin sopimus on tullut voimaan, joka tekee asiakirjojen julkisen saatavuuden perusoikeudeksi. Kansalaisella on olennainen oikeus tietää, jotta hän voi osallistua päätöksentekoon, mikä on ennakkoehto mille tahansa nykyaikaiselle demokratialle. Se, mitä minä olen tehnyt, on se, että olen tarkastellut käytäntöä, miten toimielimet itse asiassa panevat toimeen asetusta 1049 kansalaisia kohtaan, jotka pyytävät tutustua asiakirjoihin. Saamme usein kuulla eurooppalaisen, Euroopan toimielimiltä, että me pystyvät jul- käsittelemään julkaist, vastaamaan niin ja niin moniin pyyntöihin. Tilanne on hyvä, mutta samaan aikaan toimielimet eivät näe, että kuitenkin jää pieni joukko asiakirjoja, joita toimielimet kieltäytyvät antavasta saataville. Ja usein jopa väärinkäytetään mahdollisuuksia tulkita tätä asiakirjojen julkisuuden periaatetta, joka on asetuksessa 1049. Nyt muistuttaisin siitä, että herra Cashman työskentelee tämän asetuksen uudelleen muotoilun parissa ja että valikunta pian joutuu päättämään, miten se reagoi komission toiseen esitykseen, joka uskoakseni on nyt lähes kaksi vuotta tehty edellisen esityksen jälkeen, joka laajentaa asetuksen vaikutusalaa niin, että Lissabonin sopimuksen vaatimukset jotka liittyvät muuhun kuin kolmeen tärkeimpään toimielimeen, tulevat myöskin saamaan omat velvollisuutensa. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tilanne. Tietysti monet toimielimet, kuten Euroopan lääkevirasto tai elintarviketurvallisuusvirasto tai ulkosuhdehallinto, ne ovat tilanteessa, jossa niiden todella täytyy panna toimeen omat velvoitteensa. Ja yksi asia, jonka havaitsimme viime viikon kuulemisessa, on se, että hyvin kansalaiset, vähän harvat kansalaiset tietävät, että nämä virastot ja muut yhteisön toimielimet joutuvat panemaan toimeen säätöjä, jotka liittyvät asiakirjojen julkisuuteen. Yksi avainhavainto, joka on tehtävä, on se, että toimielimet käyttävät tekosyytä jolla ne lykkäävät vastausta kansalaisten pyyntöihin. Ja usein tällainen lykkääminen merkitsee sitä, että tieto on menettänyt arvonsa. Tämä on asia, jota on syytä tarkastella. Sitä, miten voidaan toimielimet saada toimimaan nopeasti ja niin, että ne kunnioittavat kansalaisten tarpeita saada tietoa, saada tutustua tiettyyn asiakirjaan nopeasti. Euroopan oikeusasiamies, joka on pitkälti pyrkinyt lisäämään ja vahvistamaan asiakirjojen julkisuutta, vaatii ennakoivaa lähestymistapaa tähän kysymykseen. Hän toteaa, että toimielimet ja kansalaiset voisivat välttää paljon turhaa työtä, jos olisi olemassa rekistereitä, joista monet, yhä useammat asiakirjat olisivat suoraan saatavilla. Voimme myös nähdä, että oikeudellinen tilanne, mitä tulee asiakirjojen julkisuuteen, on itse asiassa aika hyvä. Euroopan tuomioistuin on tehnyt lukuisia hyvin, sanoisimmeko, edistyksellisiä päätöksiä siinä, miten asetusta pitäisi tulkita. Ja tällä tavoin myöskin laajentanut avoimuuden vaikutusalaa, mutta siitä huolimatta näemme tendenssejä ennen kaikkea neuvostossa ja myös muissa toimissa, jossa pidetään kiinni siitä, että rajoitukset, joita on asetuksessa, voidaan tulkita laajasti. Ja tämä on huolestuttavaa, koska se on kansalaisten oikeutta vastaan saada tietoa. Yksi tällainen avaintekosyy sille, jota aivan tekosyytä toimijat millään käyttävät, ja itse asiassa jopa parlamenttikin on osittain osa tätä ongelmaa, on se, että mitä vuosien ajan olemme nimittäneet niin sanotuksi äh, ajattelun tilaksi space to think, on muuttumassa pääesteeksi avoimuuden edistämiselle. Se merkitsee sitä, että toimielimet haluavat salata sellaisia asiakirjoja, jotka liittyvät ennen kaikkea päätösten valmisteluun. Ja tietenkään ei voi olla osallistumista päätöksentekoon, ellei kansalaisella ole oikeutta tietää siitä, mitä on tekeillä ennen kuin lopullinen päätös tehdään. Siis jolloin ei enää ole mahdollista enää vaikuttaa koko päätökseen tai käydä asiasta julkista keskustelua. Kollegani varjoistelijat varmaan mielellään havaitsivat sen, että minä tarkastelin joitakin oikeustapauksia, jotka ovat käynnissä, joiden pitäisi ohjata työtämme siinä, miten me haluaisimme korjata lainsäädäntöä on sanottava, että minusta oli pöyristyttävää, miten niin monet jäsenvaltiot itse asiassa eivät halua julkistaa kantojaan lainsäädäntöehdotuksiin. Kaikkein akuuteimpia tapauksia on tärkeän kansalaisjärjestön Access Infon tapaus, joka sai, tämä organisaatio sai selville, että jäsenvaltiot olivat haluttomia julkistamaan – antava saataville kunkin jäsenvaltion kannan lainsäädäntöön tai lainsäädännön muutos tarpeisiin, joka liittyy nimenomaan asiakirjan julkisuuteen, mutta tuomioistuin on hyvin äskettäin tehnyt hyvin tärkeän päätöksen ja todennut, että neuvosto käyttää väärää perustelua. Nimittäin jos jäsenvaltioiden kannat olisivat kansalaisten saatavilla kun lainsäädäntöprosessi on kesken, se ei millään tavoin estä samoja jäsenvaltioita ja hallituksia muuttamasta kantaansa, koska kansalaiset ovat kyllä täysin kykeneviä ymmärtämään, että kysymys on käynnissä olevasta keskustelusta, johon myös kansalaisilla on oikeus osallistua. Ja kansalaiset voivat ymmärtää, että jäsenvaltio saattaa muuttaa kantaansa, joten ei ole mitään häpeää siinä, että julkistetaan työtä, joka on kesken. Tämä on hyvin tärkeää. Huolestuttavaa on se, että nyt saamme sitten neuvoston lähteistä kuulla, että on vastarintaa mennä siihen suuntaan, jota tuomioistuin edistää. Tämä on paradoksi. Lissabonin sopimus määrää, että pitää olla enemmän avoimuutta ja samaan aikaan näemme yhä enemmän vastarintaa. Haluaisin myös korostaa sitä, että oikeusasiamies on käsitellyt tapausta viime vuonna ja hän pyysi lääkevirastoa tekemään tietyt luot, tietyn tiedon julkiseksi, joka se oli luokitellut luottamukselliseksi ja joka koski ylipainon vastaisten lääkkeiden kokoonpanoa, koostumusta ja toimijoille pitäisi antaa tämä, toimijoille pitäisi antaa sellainen tieto kansalaisille. Kansalaisilla on oikeus saada tällaista tietoa. Ja muistaakseni tätä suositusta myös noudatettiin. Meidän on syytä tarkastella ongelmaa, joka myös nousi esille viime viikon kuulemisessa. Nimittäin se, miten asiakirjoja luokitellaan säännöt, ovat ongelma. Ne ovat tällaisen jokaisen toimielimen sisäisen työjärjestyksen sääntöjen mukaisia, eikä pelkästään Cashman minitentoluonnoksessaan, vaan myöskin lukuisat tutkijat viime viikolla olivat sen puolesta, että tällaiset luokittelussäännöt pitäisi tehdä sellaisiksi, että ne vastaavat lainsäädännön tasoa. Niiden ei pitäisi olla mitään alemman tason sisäisiä menettelysääntöjä. Ja siksi minusta herra Cashmanin ajatus siitä, että tällaiset luokitelusäännöt nostettaisiin itse asiassa asetuksen tasolle, eli siis olisivat lainsäädäntöä, lainsäädäntöön väline, on hyvin terve ajatus. Olemme saaneet kuulla, että toimielimillä on helppo tie päästä irti velvoitteista, jotka liittyvät avoimuuteen, siksi että ne, ne voivat yksinkertaisesti vain yliluokitella asiakirjoja. Monet meistä näkevät jatkuvasti asiakirjoja, joissa on leima, että saatavuus rajoitettu tai jopa voisin limite rajoitettu. Tällainen, tällaista luokkaa ei ole olemassa missään lainsäädännössä. Joten meidän täytyy varmistaa, että saamme kunnollista lainsäädäntöä niin, että yhteisön lainsäätäjä, siis parlamentti ja neuvosto yhdessä päättävät siitä, mikä on asianmukainen tapa käsitellä asiakirjoja tuleeko heritön leima huippusalainen tai salainen, jolloin päästään eroon näistä alemmista kategorioista, joita käytetään pelkästään tekosyynä asiakirjojen piilottelemiselle. En aio sanoa kovin paljon enempää. Toivon, että me tulemme... Tuota, työasiakirjasta löytyy mielenkiintoisia havaintoja. Se on neljässä osassa tämä työasiakirja. Minä siis valmistelen mietintöä, joka liittyy asiakirjojen julkisuutta koskevien sääntöjen toimeenpanemiseen ja toivon, että varjoesittelijät voivat myöskin osallistua tähän työhön. Haluan kiittää varjoesittelijöitä ja esittelijöitä hyvästä yhteistyöstä ja toivon, että voimme edetä myöskin Cashmanin mietinnön osalta hyvin pian. Thank you, Mrs. Kiitoksia, rouva Hautala herra Cashman. Nyt on teidän vuoronne. Kiitos eh, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Heidi Hautalaa erinomaisesta esittelystä ja siitä, mikä hänen mietintönsä tila tällä hetkellä on. Tässä on kysymys enemmän käytännöstä 1049 eh, säädöksen toimeenpanosta näissä kolmessa eh, toimielimessä ennen kuin Lissabonin sopimus astui voimaan. Joten onkin mielenkiintoista, kun me tarkastelemme uudelleen käytäntöjä, että näemme, onko tässä uh, uudelleen tiettyä vastustusta saada tietyn kategorian asiakirjat äh, saataville. Tässä on tietynlainen symbioosi sen kesken, mitä edustaja Hautala tekee oman mietintönsä kanssa ja mitä minä aion tehdä omassa mietinnössäni, jossa on kysymys tämän saman asetuksen tarkistuksesta. Hän otti tärkeitä asioita esiin, kuten esimerkiksi luokittelu ja yliluokittelu. Ja meidän täytyy muistaa, että tämä 1049 asetus on aika selkeä siinä, että periaate on saatavuus ja kielto on asia, jonka tulisi tapahtua hyvin harvoin. Ja mikäli sitten kielletään pääsy asiakirjoihin, sen täytyy, se täytyy perustella artiklan neljä perusteella poikkeukset tai yhdeksän arkaluontoiset asiakirjat. Joten Hautala ihan oikeutetusti käsittelee tässä tätä luokittelukysymystä ja myös minä tulen näin tekemään. Jos me haluamme johdonmukaisuutta asiakirjoihin pääsystä, jos sama asiakirja on olemassa kahdessa toimielimessä, ja jos tässä sitten halutaan olla johdonmukaisia, niin silloin me tarvitsemme yhdet säännöt, samat säännöt luokittelusta. Eli toimielinten sisäiset säännöt asiakirjojen luokittelusta, niiden pitäisi olla yhtäläiset. Ja tämä tulee olemaan minun johtotähtenä neuvoston sisäiset säännöt asiakirjojen jo luokittelusta, koska jos meillä on yhdet säännöt kaikissa toimielimissä, virastoissa ja muissa elimissä, niin silloin uskoakseni tämä olisi hyvä lähtökohta asiakirjojen saatavuudelle ja saatavuus myös helpottuisi. Edustaja Hautala viittasi viime viikkoiseen kuulemiseen, joka minunkin mielestäni oli menestyksekäs, varsinkin niiden kansalaisjärjestöjen kuuleminen, eh, jotka eh, hyvin usein pyytävät asiakirjoja ja hyvin usein heiltä kielletään tämä eh, saatavuus. Oli hyvin mielenkiintoista kuulla tietyiltä virastoilta, jotka olivat menneet pidemmälle kuin mikä on välttämätöntä avoimuudessa ja seurattavuudessa – niin, että he ovat ottaneet tämän asetuksen 1049 heidän perustakseen ja työstäneet sen omien virastojensa käytänteisiin. Ajattelen tässä esimerkiksi Euroopan investointipankkia ja Frontexia, jotka olivat kaksi erinomaista esimerkkiä. Viimeinen vuosi kertomus tästä asetuksesta 1049 ja sen toimeenpanosta. Sen jälkeen meillä on ollut kaksi hyvin tärkeää arviointia. Yksi on tämä Bayerin on tämä Bayerin oikeustapaus, jossa oli kysymys eturistiriidasta ja niiden tasapainottamisesta. Komissio oli kieltänyt pääsyn asiakirjoihin, sen vuoksi, että he sanovat, että se rikkoisi tietosuojalainsäädäntöä, joka koskee, koska yksittäisiä henkilöitä on mainittu, ja se on usein syy kieltää asiakirjan saatavuus. Ja tämä äh, tietosuoja äh, näkökulma kuitenkin kumottiin, mutta äh, täytyy huolehtia tietynlaisesta tasapainosta eri etojen kesken jos yksittäisiä henkilöitä mainitaan asiakirjassa, mutta että se olisi sitten ainoa syy kieltää. Tietosuojavaltuutettu valtuutettu on sitä mieltä, että minun mietinnössäni tai tässä mietinnössä on saatu aikaan tasapaino julkisen edun ja yksilön edun kesken. Ja on todella mielenkiintoista, tämä tuomioistuimen arvio siitä, että saadaan pääsy neuvoston omistuksessa oleviin asiakirjoihin artik- asetuksen 1049 kautta. Me yritämme nyt selvittää, kannattavatko jäsenvaltiot sitä, että tarkistetaan asetusta 1049 ja kannattavatko he avoimuutta vai vastustavatko he tätä asetuksen tarkistusta. Yksi argumentti, joka esitettiin, ja muistakaapa tämä pääsiäisloman aikana, koska tämä on aika uskomatonta lukemista, aikamoinen äh, kafkamainen novelli, kun neuvoston äh, oikeudellisen yksikön edustaja argumentoi, että jos neuvosto uskoo, että sen asiakirjat äh, julkaistaisiin, silloin se ei voisi olla rehellinen ja toimia oikealla tavalla asettaessaan eteenpäin ähm, näitä asiakirjoja ja että neuvostoa ei pitäisi asettaa tällaisen paineen alaiseksi kansalaisten taholta. Tämä on mielestäni aivan uskomatonta. Se on yksi näistä äh, arvioista, jotka ovat äh, aika uskomattomia, koska kun se lukee, niin äh, se itse asiassa hymyilyttää se, miten älyttömiä väittämiä on äh, asiakirjojen saatavuutta vastaan. Ja tässä neuvosto on nimenomaan se keskiössä. Meidän ei tule huijata itseämme. Eurooppa äh, kulkee nyt hyvin hankalia aikoja, varsinkin kansallisesti omissa jäsenvaltioissamme, jossa ihmiset kyselevät, saammeko Euroopasta äh, arvoa rahoillemme vastinetta rahoillemme ja pitääkö meidän todellakin olla näin sitoutuneita ja miksi meille aina kerrotaan Euroopan taholta mitä tehdä. Esimerkiksi maat Ruotsi, Portugali, Italia, Irlanti, Espanja ja niin edelleen. Kun saa pääsyn neuvoston asiakirjoihin, niin silloin näkee, miten ministerit ja hallitukset, äh, miten he keskustelevat ja miten he äänestävät. Nyt he tekevät sen salaisesti niin, että parlamentaarikot kansallisissakaan parlamenteissa eivät tiedä, kuinka heidän ministerinsä ja hallituksensa ovat keskustelleet, neuvotelleet tai äänestäneet ministerineuvoston kokouksissa. Joten tämä on asia, joka kuuluisi kyllä julkisuuden arvioitavaksi. Ei, ei arviointi ja seurattavuus ole paha asia. Ja esimerkiksi se, että me näkisimme, kuinka esimerkiksi minun kohdallani Ison-Britannian ministerit äh, tekevät ehdotuksia ja kuinka he äänestävät. Ja sitten kun he menevät, äh, tulevat sitten kotiin hallituksen ja eduskunnan eteen, silloin he ovat vastuullisia siitä, mitä he ovat tehneet. Ja tämä varmistaisi meidän äh, kansalaisillemme myös sen, että asioita ei pakoteta Euroopan taholta meidän niskaamme, vaan että meidän ministerimme siellä neuvottelevat, yhdessä päätetään ja että se, miten nyt toimitaan, se ei todellakaan hyödytä ketään, ei ainakaan niitä, jotka ovat Euroopan puolella. Ajatellen esimerkiksi, minkälaisia ammuksia tässä nyt näillä neuvoston päätöksillä annetaan euroskeptikoille ja Sunday Timesin kaltaisille lehdille jotka haluavat ampua alas tämän toisen maailmansodan jälkeisen kaikkein menestyksekkäimmän projektin. Ja sen vuoksi Heidi Hautalan mietintö on niin tärkeä ja merkittävä, koska me voimme aloittaa siitä, että me näemme, mistä puuttuu avoimuutta, joka on muutettava. Tämä asetus 1049 tuo esiin tämän velvoitteen, tehkää asiakirjat avoimiksi, tai jos asiakirjaa ei tehdä avoimeksi, se täytyy oikeuttaa, antaa sille jokin syy joten minusta tämä on erittäin hyvä asia. Tämä on ajallisestikin myös sopiva kaikille kolmelle toimielimelle. Sitten vielä komission, e, komission jäsenen ehdotus tästä tarkistuksesta asetuksesta 1049. Tämä ehdotus tuli kaksi vuotta liian myöhään, se ei ole tarpeellinen. Meillä on sopimus, joka liittyy Euroopan unionin toimintaan ja siinä artikla 15. Sillä on oma elämänsä Huolimatta siitä, mainitaanko se asetuksessa 1049 tai ei, artikla 15 kohta 3 siitä, millä tavoin Euroopan kansalainen voi osastua demokraattiseen prosessiin, se tulee aina olemaan olemassa niin kauan kuin Lissabonin sopimus on olemassa. Joten tämä oli ihan nättiä, mitä komission jäsen teki, mutta se ei ole mitenkään tarvittavaa ja voisi väittää, että se on enemmän tällaista kaunistelua. Ja meidän täytyy löytää toimielintemme kesken tapa, millä tavalla parannamme asiakirjojen saatavuutta. Ja sen vuoksi Heidi Hautalan mietintö kolmesta toimielimisestä on merkittävä, miten voimme parantaa saatavuutta ja näkyvyyttä. Olen tässä nyt hieman pitkäsanoinen, mutta mitä enemmän me avaamme toimielimiämme, sitä enemmän ihmiset ymmärtävät, mitä me teemme ja näkisivät, mitä hienoa ja hyvää työtä tehdään. Ja Eurooppaa käytetään usein jäsenvaltioiden hallituksessa tekosyynä kun he tuovat esiin asioita, joka ei välttämättä ole kansalaisten joukossa suosittua. Eli jos he tekevät jotain epäsuosittua, he syyttävät Eurooppaa, jos jotain hyvää, he ottavat siitä itsellensä hyödyn. Kiitos. Thank you, Mr. Cashman. Now. Kiitoksia, herra Cashman. Nyt kuulemme jäsenten kommentteja. Herra Busutil, olkaa hyvä, olette ensimmäinen. Kiitoksia puheenjohtaja. EPPn varjoesittelijä tästä aiheesta on kollegani Renate Zoma, joka ei tänään päässyt tänne paikalle, joten haluaisin käyttää puheenvuoron hänen puolestaan. Ja haluaisin ensin kiittää Rouva Hautalaa hänen erittäin kiinnostavasta alustuksestaan. Ja haluaisin tuoda EPPn näkökulmia tähän keskusteluun. Meillähän on hyvin pieniä vivahdeeroja suhteessa aikaisempaan puhujaan. Ensinnäkin me olemme yhtä mieltä yhteisestä lähtökohdasta ja tämä täytyy tehdä hyvin selväksi. Meille tämä lähtökohta on se, miten tehdään EUsta ymmärrettävämpi ja avoimempi. Tämä on aivan keskeinen kysymys. Miten kansalaisille saadaan tarvittavat asiakirjat, jotta he ymmärtävät paremmin Euroopan unionin toimintaa, sitä mitä me täällä teemme. Sen takia on olemassa tarve oikealle tasapainolle avoimuuden ja läpinäkyvyyden välillä toisaalta ja toisaalta sitten taas se, että Euroopan unioni pysyy tehokkaana ja toimivana. Meillä on joitakin käsitteitä, joita me haluamme tuoda esiin. Yhteinen virtuaalinen tila on yksi niistä. Se on näissä työasiakirjoissa mukana. Ja kuten me asian näemme, se johtaisi asiakirjojen tulvaan. Asiakirjojen, jotka eivät ehkä olisi ollenkaan kansalaisten tai yleisön intressien mukaisia, joten meidän täytyy olla varovaisia sen suhteen, autammeko me, edistämmekö me todella avoimuutta tällä vai työskentelisikö se aivan toiseen suuntaan, tuhoaisi sen ajattelutilan, jota me lainsäädännöllisessä menettelyssä tarvitsemme. Aikaisempi puhuja sanoi, että neuvoston argumentti sen kannan julkistamisen, julkistamisen puolesta kuulosti kafkamaiselta, mutta meidän täytyy myös muistaa, että jos neuvosto tai joku jäsenmaa ei halua tai voi julkistaa omaa kantaansa, niin sitten se ehkä julkistaa jotain sellaista, mikä ei sano mitään, tyhjää paperia. Ja meidän täytyy pohtia, auttaako tämä avoimuutta vai estääkö se sitä pikemminkin. Täällä on esitetty argumentti, jota meidän täytyy mielestäni tutkia. Tätä ei voi pelkästään pitää kafkalaisena argumenttina. Se on huomioon otettava argumentti, jota meidän täytyy realistisesti pohtia. Minun mielestäni meidän pitäisi hyväksyä sellainen näkökulma, jossa ei suinkaan meidän pidä mennä siihen, ettei neuvoston asiakirjoja ollenkaan julkistettaisi, mutta meidän täytyy mennä siihen, että säädökset eivät ole sellaisia, että jäsenmaat estyisivät sanomasta sen, mitä he haluaa, ne haluavat sanoa. Meillä on myös joitakin vaikeuksia joidenkin virastojen suhteen, kuten esimerkiksi Europolin ja Frontexin suhteen, joissa erittäin arkaluontoista tietoa syntyy. Voisi kuulostaa hyvältä, että kaikki avataan yleisölle, mutta onko se aina hyvä, jos tilanne on sellainen, että on paljon arkaluontoista tietoa, aivan erityisesti tällaisten virastojen kohdalla, jotka panevat lakeja täytäntöön. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että mielestäni on jäljellä kolme ongelmaa. Ensinnäkin tämä jatkuva sekaannus julkisen asiakirjojen saatavuuden välillä yhtäältä ja toisaalta toimielinten välisen saatavuuden välillä. Tämä tarkoittaa sitä saatavuutta ja pääsyä, joka meillä toimieliminä pitäisi olla näihin asiakirjoihin. Mielestäni meidän ei pitäisi sekoittaa näitä kahdetta käsitettä, kahta käsitettä koska äh, sitten me emme palvele tätä keskustelua. Toiseksi meillä on vieläkin määrittelyongelmia, esimerkiksi mikä on asiakirjan eli dokumentin määritelmä, se usein sekoitetaan informaation eli tiedon määritelmään, sitten toimielimen määritelmä ja lainsäätäjän määritelmä. Ja sitten mitä tarkoittaa julkisen intressin ylittäminen sekin meidän on tarkemmin mietittävä. Meidän on oltava varovaisia sen suhteen, rajoitammeko me tätä ajattelun tilaa, joka meillä lainsäätäjinä erityisesti on ja jota me tarvitsemme, jotta pystymme ajattelemaan ja keskustelemaan tietyllä luottamuksellisuuden tasolla, jotta voimme todella jakaa käsityksiämme ja ajatuksiamme ja tuoda ne avoimesti esiin, koska jos kaikki meidän ajatuksemme julkistetaan, se saattaisi estää meitä ilmaisemasta itseämme. Totta kai me olemme ihan selvästi oikealla tiellä tässä. Minä en tosiaan tarkoita sitä, että EPP olisi Rouva Hautalan ajatuksia vastaan, mutta me uskomme, että täällä on tällaisia vivahteita, vivahteikas hiukan toisenlainen lähestymistapa, jota meidän pitäisi myös pohtia. Kiitos. Thank you, Mr. Busutil. Now I see Mr. De Jong. Kiitos herra Busutil. Täällä on herra De Jong, joka haluaisi äh, puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. I must... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää sekä esittelijä Hautala että Michael Cashmania – koska he ovat äh, saaneet meille käsille hyvin hyödyllistä äh, materiaalia. Ja ähm, Michael tässä vielä viittasi Euroopan unioniin sinällään. Minusta me olemme täällä hyviä täällä Brysselissä ja Strasbourgissa siinä, että jätämme äänestäjät ulkopuolelle asioissa silloin, kun asiat muuttuvat mielenkiintoiseksi unionissa. Kun minä olen vain kansalainen ja luen sanomalehteä, niin silloin voin lukea vain tulokset Brysselistä. Enkä minä tiedä, että minä en pidä siitä. Esimerkiksi perussuomalaiset eivät pitäneet siitä 20 prosenttia suomalaisista. Ja tämä on se ongelma. Ja minusta me ansaitsemme sen, että me kansalaiset kuulisivat meitä ja me ansaitsemme vielä enemmän ja teenkin parhaani tässä puolueeni kanssa. Yritämme hämmentää tätä soppaa ja keskusteluita Äh, Alankomaissa ja siitä, mitä esimerkiksi taloushallinnan alalla tapahtuu. Ja hyvin tärkeitä päätöksiä nyt juuri tehdään. Hyvin harvat ihmiset ymmärtävät, mitä tapahtuu. Jos me avaudumme enemmän, jos me näemme, että äh, esimerkiksi yksi jäsenvaltio taistelee toista vastaan, jos me näemme, että on eturistiriitoja, eihän meidän tule sitä pelätä, vaan tämähän on asia, joka luo tavallaan ähm, mielenkiinnon kaikille kansalaisille siitä, mitä täällä tapahtuu. Ihmiset äh, ovat äh, hemmoteltuja televisio-ohjelmilla, koko ajan tapahtuu jotakin. Ja sitten yhtäkkiä tulee Eurooppa, jossa näkee vain kuvan jostain rakennuksesta ja joku kertoo jostain konferenssista jotain tuloksia. Tylsää! Se, mikä on jännää, on nimenomaan se taistelu, mitä jäsenvaltioiden kesken käydään. Ja jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentinkin kesken. Ja tämä on oikeastaan se ainoa suositus minulla on sen lisäksi, mitä Heidi Hautala on jo kirjoittanut. me unohtako itseämme liioin. Silloin kun asiat ovat oikein jännittäviä täällä parlamentissa, esimerkiksi kolmikantaneuvotteluissa, silloin me panemme ovet kiinni. Ja nimenomaan ne keskustelut, ne olisivat paljon jännittävämpiä meidän kansalaisillemme, jos me uskaltautuisimme avautua ja uskaltaisimme sanoa, että emme me tykkää tästä, mitä neuvosto on nyt esittänyt. Me haluamme, vaikka turvapaikkakysymyksissä, me haluamme neuvostolta tätä. Ja sitten kansalaiset näkevät, että me olemme tehneet parhaamme, mutta että meidän on ollut pakko tehdä kompromisseja, senkin he todennäköisesti ymmärtävät, että, mutta kuitenkin he näkevät, että se kuuluu siihen taisteluun, ja tämä on tärkeää Euroopan unionin säilymisenkin kannalta. Thank you, Mr. Now... Kiitoksia, herra De Young. Jos enää ei muita puheenvuoropyyntöjä jäseniltä tule, niin palaamme rouva Hautalaan loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin kiitollinen herra Busuttilille, joka ei kylläkään nyt kuuntele minua. Simon, sanoin juuri, että olen kiitollinen sinulle siitä, että todella muotoilit ne asiat, joista olit eri mieltä, koska minusta meidän pitäisi saada tällainen yksimielisyys äh, täällä koottua äh, esimerkiksi esittelyn kesken, sinäkin voisi varmasti mukana siinä, meidän pitää saada selvitettyä ne erimielisyydet, joita on, koska muuten Euroopan parlamentti ei pysty viemään asiaa eteenpäin millään tavoin. Ole tällaisessa jäätyneessä tilanteessa jo vuosien ajan. Antaisin yksinkertaisia vastauksia sinun kysymyksiisi ottaen kuitenkin huomioon sen, että niistä täytyy keskustella ja pitää löytää oikea tasapaino. Toisin sanoen sekannus tästä asiakirjojen julkisuudesta ja parlamentin ja sen elinten etuoketetusta oikeudesta tutustua asiakirjoihin. Annan esimerkin siitä, että miten ne ovat yhteydessä toisiinsa. Tämä valiokunta on taistellut voimakkaasti sen puolesta, että voidaan tutustua joihinkin neuvotteluvaltuutuksia, jotka ovat koskeneet kansainvälisiä sopimuksia. Ja viime kädessä, jotta voitaisiin antaa valistunut suostumus näille sopimukselle, se olisi tärkeää. Minä vain toimintaan parista salaista asiakirjaa, mutta siinä, että tämä parlamentin oikeusyksikkö on tehnyt loistavan lausunnon siitä, miksi parlamentin pitäisi saada tutustua esimerkiksi neuvotteluvaltuutukseen, joka koskee Euroopan unionin liittymistä Euroopan ihmisoikeuksien yleissopimukseen kollegat, pyydän teitä tutustumaan siihen, koska se osoittaa, miksi parlamentilla pitäisi olla pääsy näihin asiakirjoihin. Ja kommenttini on, jos parlamentillakaan ei edes ole oikeutta tietää, mistä on neuvoteltu asiassa, josta meillä on oikeus sanoa kyllä tai ei viime kädessä. Kansalaisella ei ole mitään tietoa siitä, mitä tapahtuu. Ja meidän pitää löytää tasapaino parlamentin oikeuksien ja kansalaisten oikeuksien välillä, mutta on olemassa tietty yhteys. Kiitos, että mainitsit tämän yhteisen virtuaalisen tilan ongelman. Toivottavasti voimme löytää jonkinlaisen linjan siitä, minkä osalta, mikä on se, jonka ylitettyä asiakirjan täytyy tulla julkiseksi. Tästä keskustelimme varjostelijoiden kanssa. Kun varjostelijat tapaavat, kysymys on, Ovatko nuo sellaisia kokouksia, joista pitäisi tehdä pöytäkirjoja ja julkistaa? Mielipiteeni on ei. Kysymys ei ole mistään virallisesta parlamentin ö, instituutiosta. Mutta meidän pitäisi määritellä se, missä vaiheessa keskustelut tulevat julkiseksi. Totta kai tämä kokous on julkinen, jossa me esitämme kantamme julkisesti. Määritelmät. Tämä tällainen ö, tärkeä yleinen etu ö, loppu, loppu, viime kädessä asian toteaa, asiasta päättää yhteisön tuomioistuin. Lainsäädäntöä pitää selkeyttää niin, että liian monen ihminen ei joudu kääntymään tuomioistuimen puoleen saadakseen oikeuksia. Se on se, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Rohkeat kansalaisjärjestöt, kuten Access Info tai Planet Earth, ja toimittajat menevät tuomioistuimeen selvitäkseen, mitä lainsäädäntö oikeastaan merkitsee. Siksi on tarvetta määritellä paremmin jotkin näistä eh, hiukan epämääräisistä määritelmistä. Sitten tällainen asiakirja vyöry, joka syntyisi tästä yhteistä virtuaalisesta tilasta, josta ihmiset voivat hakea asiakirjoja. Herra Busuttil, mielenkiintoisella tavalla totesitte, että ehkä kansalaiset eivät edes välttämättä ole kiinnostuneita tästä kaikesta, mutta koko ajatus tässä lainsäädännössä on, että kansalaisella on oikeus pyytää asiakirjaa. Ei ole toimijoiden oikeus määritellä, mikä on kansalaisten kannalta kiinnostavaa. Ja jos tällainen yhteinen virtuaalinen tila, jota parlamentti on jo usein pitemmän aikaa pyytänyt, jos se olisi riittävän selvä, jos se olisi sellainen, joka antaisi selkeät ohjeet kansalaiselle siitä, miten kansalainen löytää, mitä se etsii, siitä ei varmaankaan olisi paljon vahinkoa. On selvää, että kaikki asiakirjat eivät ole kiinnostavia, mutta on selvää, että on monia asiakirjoja, jotka tällä hetkellä eivät tule julkiseksi siksi, että puuttuu tällainen yhteinen virtuaalinen tila. Minä toivon, että pääsemme yksimielisyyteen kansanpuolueen ja kaikkien muiden kesken, koska se on tällä hetkellä ollut, on ollut tähän asti kirjassa vuosien ajan eh, tilanne. Neuvosto syyttää parlamenttia siitä, että ei lainsäädäntöä pistä eteenpäin, ja hän sanoo, että jatkuvasti parlamentti ei pysty tekemään päätöksiä, parlamentti ei ole luotettava, joten yritetäänpä nyt saada yhdessä asiat selväksi. Kiitos. Thank you, Mrs. Kiitoksia, rouva Hautala. Sitten menemme seuraavaan esityslistakohtaan, eli kohtaan neljä, joka käsittelee koskee työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä Euroopan unionissa. Ja heti tämän keskustelun jälkeen, joka käsittelee lausuntoluonnoksen esittelijä, jota meidän kollega Rova Blinkevitsute esittelee. Sen jälkeen me tulemme äänestämään elektronisesti Eli teillä kaikilla pitäisi olla kortti, äänestyskortti valmiina. Muussa tapauksessa yrittäkää saada joku tuomaan se teille, jos teillä ei ole sitä mukana. Eli niitä tarvitaan kohta. Menemme siis neloskohtaan ja kuuntelemme rouva Blinkevitsuten alustuksen lausuntoluonnoksesta koskien työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä EU-sta. Tästä vastaava valiokunta on työllisyysvaliokunta ja siellä esittelijänä on herra Ungureanu. Mutta ensin siis kuulemme tästä lausuntoluonnoksesta. Rouva Blinkivetsute. Ja sen jälkeen kuulemme komission käsityksen ja keskustelemme tästä. Rouva Blinkvitsute, olkaa hyvä. Mano nuomonė, e, pagrindinis e, pono Unguriano pranešimas. Niin, puheenjohtaja, uskoakseni mietintö, jota herra Unguriano valmistelee, keskittyy toimenpiteisiin, joilla pyritään edistämään työntekijöiden liikkuvuutta Euroopan unionissa, pyritään poistamaan esteitä, hallinnollisia esteitä tälle liikkuvuudelle samalla kuin pyritään, se pyrkii myös lisäämään tietoisuutta työntekijöiden liikkuvuudesta Euroopan unionissa. Minusta olisi tärkeää korostaa tässä mietinnössä merkitystä, joka on sillä, että suojellaan liikkuvien työntekijöiden oikeuksia ja meidän täytyy täydentää eu lainsäädäntöä sellaisella määräyksellä, jotka sieltävät tehokkaita rangaistustoimia ja korjauksia, ja joilla voidaan puuttua tilanteeseen, jos rikotaan liikkuvien työntekijöiden oikeuksia. Minä pyrin kiinnittämään huomionne myös siihen, miten tärkeää on taistella suoraa ja epäsuoraa syrjintää vastaan, joka kohdistuu liikkuviin työntekijöihin, jopa heidän asemansa väärinkäyttöä vastaan. Työntekijät liikkuvat yhdestä jäsenvaltiosta toiseen ja hyvin usein ihmisillä ei ole riittävää kielitaitoa, he eivät ymmärrä kansallisia oikeudellisia määräyksiä, mikä asettaa heidät hyvin haavoittuvaan asemaan. Minusta on tärkeää korostaa, vahvistaa direktiivin äh, toimenpanoa, joka sisältää säädetään vähimmäistiedosta, joita työntekijän olisi saatava työnantajaltaan työsuhteestaan, ja joka myöskin sisältää tärkeimmät tiedot siitä, mitkä ovat heidän työsopimuksensa osa. Työntekijän tulee tietää, missä työnantaja on, missä on hänen toimipankansa, miten pitkän aikaa työsopimus on voimassa, kuinka monta tuntia hänen täytyy tehdä työtä ja niin edelleen. Jokainen liikkuva työntekijä, joka siirtyy toiseen maahan, hänen täytyy saada kattavaa tietoa mahdollisesta työstään. Ja minusta meidän pitäisi myöskin aktiivisin toimia syrjintää ja hyväksikäyttöä vastaan. Sen lisäksi uskon, että kansallisten viranomaisten tulisi myös tarkistaa ovatko kaikki, onko kaikki oikeudelliset määräykset pantu asianmukaisesti toimeen. Pitäisi myöskin katsoa sitä, miten työvoimaviranomaiset toimivat. Haluan myöskin kiinnittää huomioon siihen, että on tärkeää vetää mukaan myös työmarkkinaosapuolet tähän prosessiin, samoin kuin ammatilliset järjestöt. Tämä olisi tärkeää, jotta voitaisiin ehkäistä liikkuvien työntekijöiden hyväksikäyttöä. haluaisin lopuksi todeta, alkuperäinen lausuntoni oli pidempi, mutta jouduin lyhentämään sitä. Ja tästä syystä voidaan tehdä tarkistuksia, jotka liittyvät esimerkiksi työntekijöiden perheenjäsenin, heidän sosiaaliseen suojelunsa ja erinäisiin muihinkin kysymyksiin. Olen avoin ehdotuksille. Odotan mielenkiinnolla kommenttejanne ja toivon, että yhteistyöstämme tulee hedelmällistä niin, että voimme parantaa mietintöä ja osaltamme saada aikaan parempaa työntekijöiden liikkuvuutta Euroopassa kuitenkin ehkäistä kaiken syrjinnän. Kiitoksia. Kuulemme komission jäsentä herra Kontitsasia seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun täytyy eh, sanoa, että tämän oikeu, oikeuden tehokkuus työntekijöiden liikkuvuuden edistämisen suhteen on, tuli hyvin esiin äskeisessä puheenvuorossa. Kyseessä on perusoikeus, joka on Rooman sopimuksesta lähtien ollut voimassa. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan unionin pääpilareista ja meidän täytyy kuitenkin myöntää, että meillä on erittäin keskeinen yhteinen lainsäädäntö ja direktiivi, jota suoraan sovelletaan. Mutta Totta on myös, että käytännössä usein käy niin, että työntekijöillä on vaikeuksia ja e, siirtotyöläisillä, jotka tulevat varsinkin uusista jäsenmaista, heillä on usein vaikeuksia toteuttaa e, vapaan liikkuvuuden mukavan, mukanaan tuomien oikeuksia. Ja komissio on jo jonkin aikaa hyvin sitoutunut tällaiseen koulutuskampanjaan. Viime vuonna kun uudet asetukset maahanmuuttotyöntekijöiden sosiaaliturvasta tuli voimaan. Ja lisäksi me olemme myös oikeudellisessa tiedonannossa pyrkineet käsittelemään tätä asiaa. Ja sitten toimivaltaisessa valiokunnassa on ja keskusteluissa ovat olleet mukana kaikki Euroopan ja jäsenmaiden työmarkkinaosapuolet ja usein on keskusteltu näistä asioista ja pyritty löytämään ratkaisuja ongelmiin, jotka nimenomaan koskevat EU-oikeuden toiminnan tehokkuutta. Minä itse parhaillani arvioin olemassa olevaa lainsäädäntöä ja yhteistä säännöstöä, jotta tämä vapaa liikkuvuus tulisi tehokkaammaksi ja 16.12 asetus vuodelta äh, 60 16.12 asetus, joka koskee työvoiman vapaata liikkuvuutta, on tässä keskeinen ja me etsimme ratkaisuja, jotka siis tekevät tämän oikeuden toteuttamisen tehokkaammaksi. Lainsäädäntöehdotuksia on tulossa todennäköisesti ensi vuonna ja parhaillaan minä, minä parhaillaan pohdin, mitä eri vaihtoehtoja valinnoissa on ja minkälaisia Ähm, määräyksiä me voisimme ehdottaa, jotta äh, työntekijät ja heidän perheenjäsenensä voisivat täysin, täysivaltaisesti toteuttaa omia oikeuksiaan EUn alueella. Ja minun täytyy sanoa, että teidän valiokuntanne mietintö varmasti tulee myötävaikuttamaan merkittävällä tavalla keskusteluun ja auttamaan komissiota tekemään sen paljon helpommaksi komissiolle tällaisen ehdotusten laatimisen. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kontitsas. Kiitoksia, herra Kontitsas. Ja nyt sitten voimme keskustella tästä asiasta. Herra Jakolino, haluatteko te aloittaa? Grazie, signor Presidente. Ho ascoltato con attenzione la... Kiitos puheenjohtaja. Olen kuunnellut suurella mielenkiinnolla esittelijää ja olen hyvin pitkälti samaa mieltä siitä, mitä hän sanoo. Tämä on hyvin konkreettista ja hyvää. Jäsenvaltioiden vastuulla on se, että ennalta ehkäistää liikkuvien työntekijöiden hyväksikäyttöä ja että meillä on hyvin selkeä oikeudellinen puitteisto – tälle lailliselle siirtotyöläisyydelle. Mehän, minä olen mukana työskentelemässä sesonkityöntekijöiden lainsäädännön parissa ja tämä tulee myös olemaan edistysaskel. Jäsenvaltioiden täytyy myös osoittaa solidaarisuutta ja kolmansien maiden täytyy voida vahvistaa periaatetta puhutaan eh, tällaisesta sisällyttävästä yhteiskunnasta niin, että kaikki ovat mukana rakentamassa hyvinvointia ja kasvua EU:ssa. Varsinkin eh, juuri nyt tällä aikakaudella jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Ja me odotamme ilolla jatkotyötä ja yhteistyötä tässä kysymyksessä. Tätähän käsitellään myös muissa valiokunnissa. Haluan päättää vielä sanomalla, että solidaarisuusperiaatetta on vahvistettava niin, että saamme aikaan todellista solidaarisuutta, joka on kaiken vuoropuhelun pohjana, kun käydään keskusteluita EUn muiden jäs- kanssa. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Kirkhope. First of all, want to thank the... Kiitoksia. Ensimmäiseksi haluan kiittää esittelijää tästä mietinnöstä ja myös niistä kytköksistä, jotka sesonkityöntekijöiden ja tämän lausunnon välillä ovat. Omasta kokemuksestani käsin voin kuitenkin sanoa, että ulkomaisia työntekijöitä saatetaan riistää ja hyväksikäyttää melko rajustikin, riippumatta siitä, ovatko he EUn kansalaisia vai eivät. Ja meidän täytyy tosiaan varmistaa, että meidän jäsenmaamme kohtelevat ihmisiä oikein. Kansallisten viranomaisten välillä pitäisi olla yhteistyötä tämän suhteen. Ja minulla on myös huolta, vaikka tämä ei olekaan suoraan eh, kytköksissä tähän mietintöön, niin minulla on kuitenkin huoli siitä, että kun työntekijällä on tiettyä asiantuntemusta. On mielestäni hyvin tärkeää, että eri tilanteissa meidän täytyy pystyä selvittämään olemaan yhteydessä henkilöihin, joille nämä ihmiset työskentelevät. Yksi lääkäri tuli Britanniaan Saksasta. Hän oli alun perin nigerialaissyntyinen, eikä hän osannut edes Saksaa kunnolla, mutta englannista puhumattakaan. Mutta hän kuitenkin pääsi Britannian viranomaisten läpi tähän kielikokeeseen. Ja sitten kuitenkin yksi, vähintäänkin yksi potilas kuoli kielitaito-ongelmien vuoksi. Sitten tämä lääkäri palasi Saksaan ja Saksasta hän sai edelleenkin töitä ja hän on nyt noin 67-68-vuotias ja tilanne on aika vakava ja siksi minä kyllä haluaisin, että kun rohkaisemme liikkuvuutta lisää, niin kuin meidän pitääkin tehdä, niin meidän täytyy myös esittää tiettyjä vaatimuksia Eh, tai muuten joidenkin maiden kansalaiset saattavat joutua suureen vaaraan. Tämä koskee kaikkia maita, joihin tämä henkilö olisi saattanut mennä. Minä kannatan tätä mietintöä, joka on mielestäni erinomainen, mutta meidän on myös vahvistettava jäsenväiden välistä yhteistyötä. Ja kun puhutaan ulkomaisista työntekijöistä ja eh, heidän erityispiirteistään, niin meidän täytyy varmistaa eh, tiettyjen ehtojen täyttyminen kuitenkin näiden työntekijöiden kohdalla. Kiitos. Mikrofoni. Then we go back to Mrs. Sitten me paraamme rouva Blinkevichuten loppukommentti, olkaa hyvä. <clears throat> Pirmiausia noriu padėkoti. E, kiitos puheenjohtaja, kiitos Jakoliinolle, herra Kirkhopeille, jotka tukevat kantaanne siitä, että meidän täytyy tukea työvoiman vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa. Herra Jakolino painotti solidaarisuuden periaatetta, eli että ketään ei pidä syrjiä Euroopan unionissa että jokaisen pitää kokea olevansa tasavertainen. Olen myös yhtä mieltä herra Kirkhopin kanssa, kun hän toteaa, että meidän tulisi todellakin vahvistaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken sen varmistamiseksi, että siirtotyöläisten oikeudet turvataan ja että turvataan se, että vastaavat kansalliset instituutiot harjoittavat parempaa yhteistyötä. Olen iloinen, olin iloinen kuullessani eh, komission tiedotuskampanjasta, joka liittyy sosiaalisiin takuisiin siirtotyöläisille. Tämä on erityisen välttämätöntä sen varmistamiseksi, että työntekijät tietävät oikeutensa. Ja toivon, että kun me korjaamme 16 asetusta vuodelta 2008, silloin parlamentin kommentit otetaan myös huomioon. Kiitokset kaikille ja odotan mielenkiinnolla hyvää yhteistyötä. Thank you, Mrs. Kiitoksia Rova Blinkevichulta. Kuten sanoin, menemme nyt kohtaan viisi, joka on koneäänestys ilmailun turvallisuudesta ja turvaskannereista. Ja tässä on aivan siis erityisenä painopisteenä nämä turvaskannerit. Tässä on siis lausunto luonnos tai mietintö luonnos, jonka on laatinut rouva Sargentini. Haluatteko esitellä tätä kysymystä? Uh, Ei, eiköhän tätä nyt ole tarpeeksi käsitelty. Mutta toisin esiin äh, viime hetken muutoksen äänestyslistassa. Tarkistus 19, jonka ensin olin arvioinut negatiiviseksi, mutta nyt olen muuttanut mieltäni. Ja minun äänestyslistassani tarkistuksen 19 kohdalla on nyt plussa. Siis ei enää miinus, vaan plussa tarkistus 19. Okei. Selvä. Kiitoksia tästä tiedotuksesta. Sitten menemme äänestykseen. Al- äänestys alkaa. Onhan kaikilla äänestyskortit nyt sitten mukana. Ja sitten menemme tosiaan äänestykseen. Kompromissi A. Tai tarkistus. Kompromissi tarkistus A siis. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 1, joka on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa puolesta. Anteeksi. Se on rauennut kohta, koska kompromissi A hyväksyttiin. Mutta äänestämme siis tästä toisesta osasta, joka ei siis raukea. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus nel... Anteeksi. Tarkistus kahdeksan. Puolesta. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän vielä uudestaan. Tarkistus yhdeksän puolesta. Tai äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 vastaan, 19 puolesta, eli hylätty. Olkaa hyvä. Mikrofoni. Tämä oli teidän äänestyksenne olikin siis puolesta. Sitten se on 20-21. Se on edelleen hylätty. Menemme siis eteenpäin. Tarkistus 10 puolesta vastaan ja hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää käsittääkseni hylätty. Tarkistetaan vielä tuo tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 17 vastaan, hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta, vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24, 17 hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme 82-23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta. A, se raukeakin. Sama pätee 25 tarkistukseen. Sitten 26 ja anteeksi, 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme tämän vielä. 28. Koneellinen tarkistusäänestys alkaa. äänestys päättyy. 19.24 hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme vielä. 29. Äänestys alkaa. se päättyy. Hyväksytty. Kompromissi B. Puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Sitten jotkut raukeavat aina 36 asti puolesta. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta herra ole nyt. It is a linguistic amendment. Tämä on eh, lingvistinen eh, tarkistus eh, ja sen vuoksi sitä ei pidä äänestää. Not put to vote 39. We're proceeding. Emme äänestä 39. Menemme 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty.

tyhjää, hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten menemmekin näiden raukeavien tarkistusten yli ja pääsemme tarkistukseen 51 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten monikin tarkistus tästä raukeaa. Seuraava, johon me menemme, on kompromissi E. Kompromissi E puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten menemme tarkistukseen tai kompromissiin tai tarkistukseen 68 itse asiassa. 68. Sekin raukeaa, niinkö? No sitten on vuorossa kompromissi F puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja taas raukeaa monikin tarkistus. Menemme suoraan 78 tarkistukseen puolesta. Vastaan, tyhjää, käsittääkseni hyväksytty. 79 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 80 puolesta vasta, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 81 puolesta tarkistamme 80 tarkistuksen vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se oli hylätty. 23 vastaan 19 puolesta. Sitten 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom 282 raukeaa, 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti 86. Äänestys alkaa. 86. Sitten äänestys päättyy. 25 puolesta 17 vastaan hyväksytty. 87 ja 88 vedetty pois. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tekstistä sellaisena kuin se on nyt muutetussa muodossaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 41 puolesta, kolme vastaan, hyväksytty. Onnittelemme rouva Sargentinia. Now, we're about to get... Pääsemme kohtaan kuusi esityslistalla. Se koskee elintarkeiden infrastruktuurien varoitus. Anteeksi, vuoden 2001 selvitys terrorismitilanteesta ja suuntauksista Euroopassa. By Mr. Rob Wainwright, the... Eli Rob Wainwright, Europolin johtaja, tulee esittelemään meille tätä kysymystä. Toivotamme hänet jälleen kerran tervetulleeksi Libe-valiokuntaan. Tervetuloa, herra Wainwright.

So, please, if you want to take your seat. Olkaapa hyvä ja istukaa alas ja olkaa hiljaa. Olisimme kiitollisia, jos pääsisimme jatkamaan. Eli lämpimästi tervetuloa Europolin johtajalle Rob Rainwrightille. Hän esittelee meille EU-terrorismin tilannetta vuodelta 2011. Tämä on niin sanottu TE-SAT-asiakirja, vuoden 2011 selvitys terrorismitilanteesta ja suuntauksista Euroopassa. Ensin Rob Wainwright pitää oman alustuksensa ja sen jälkeen voimme keskustella. Olkaa hyvä, herra Wainwright. Mr. President, uh, Puheenjohtaja, arvon jäsenet, kiitokset siitä, että annatte minulle mahdollisuuden esitellä viimeisimmän Europolin vuosiraportin terroristitilanteesta ja suuntauksesta. Teillä on tästä nyt kopiot edessänne, joten siis tämä raportti julkaistaan tänään tällä minun esitykselläni täällä Euroopan parlamentissa. Se perustuu kaikkiin jäsenvaltioihin, niiden antamiin tilanteisiin, samoin muihin maihin, Kolumbiaan, Turkkiin ja USAhan erityisesti, samoin kuin muihin kansainvälisiin järjestöihin, kuten Interpol ja muita, joihin kuuluvat myös esimerkiksi Eurojust ja muut e- EUn toimielimet. Tämänvuotisen vuottisen raportin pääpistet on se, että terrorismi on yhä vielä suuri uhka Euroopan unionille ja sen kansalaisille. Tänä iltapäivänä käyn myös, äh, olen mukana tässä äh, kuulemisessa, jossa käsitellään Euroopan terrorismin vastaista politiikkaa. Se, mitä meillä tässä nyt on tilastollisesti näkyvissä, liittyy terroristitoimintaan maakohtaisesti terroristien toiminta ja iskut ovat laskeneet tiettyjen separistijärjestöjen kohdalla, vaikkakin lukumäärä siltikin kohtuullisen korkea, mutta kuitenkin tämä alentunut verrattuna aikaisempiin vuosiin. Samanaikaisesti sitten on lisääntynyt esimerkiksi tietyt pidätykset kohtien henkilöihin, jotka ovat osallistuneet islamistiterrorien toimiin. Eli tässä suuntaus on toinen. Kaiken kaikkiaan Eurooppa Europol katsoo terroristiuhkan vielä kohtuullisen korkeaksi. Ja tämä näkyy muun muassa siinä, että aggressiiviset uhkaukset islamististen terroristijärjestöjen taholta ovat lisääntyneet viime vuosina EU-ssa. Me olemme nähneet kasvua myös terrorismin monimuotoisuudessa. Sen menetelmät ovat monimuotoistuneet ja se, millä tavalla se vaikuttaa meidän yhteiskuntamme. Me näemme myös enemmän eri terroriryhmien kansainvälistä yhteistyötä ja esimerkiksi internetiä käytetään terroristiryhmien toimien tukena. Ja uusia merkkejä on myös siitä, että yhteistyö terroristien ja järjestäytyneen rikollisuuden kesken on lisääntynyt. Eli vuoden 2010 tilastoista näkee seitsemän ihmistä kuoli ja lukuisat haavoittuivat vakavasti näissä iskuissa 2010. Tämä on sama luku kuin vuonna 2009. Kaiken kaikkiaan 249 terrori-iskua rekisteröitiin EU:ssa. Nämä toteutettiin yhdeksässä jäsenvaltiossa ja 611 ihmistä on pidätetty terrorismiin liittyvistä toimista. Enemmistö näistä iskuista liittyivät separatismi, terrorismiin ja ne toteutettiin Ranskassa ja Espanjassa. Kuitenkin näiden iskujen määrä väheni lähes 50 prosentilla verrattuna vastaaviin lukuihin 2009. Uhkien, EUn uhkaukset ovat lisääntyneet 46 uhkausta 2010 ja 42 aiemmin. Mitä tulee terroristitoimintaan, niin kaiken kaikkiaan meidän raportissa me olemme todenneet, että islamistiterroristien toimet ovat lisääntyneet EU:ssa vuonna 2010. Pieni lisäys myös iskuissa. Kolme islamistista terrori-iskua toteutettiin EU:ssa, kaksi Ruotsissa, kaksi Tanskassa. Ja nämä eivät aiheuttaneet paljoa vahinkoa 2009 oli vain yksi isku, joten tämä on lisäys. Otetaan huomioon myös pyrkimykset, eh, esimerkiksi Al-Qaidan pyrkimykset eh, vuonna 2010, jotka olisivat voineet aiheuttaa EU-kansalaisten hengenmenetyksiä, koska isku yritettiin tehdä lentokoneeseen, jossa eh, oli laitteistoa, joka oli tarkoitettu yhdistyneeseen kuningaskuntaan. 50 prosenttia lisääntyi sitten islamistiterroristisen toimista pidätettyjä henkilöitä 179 verrattuna 110 aikaisempana vuotena. Tämä 179, noin puolet näistä pidätettiin sitä, että he valmistelivat islamiterroristien iskuja EU-ssa, noin puolet näistä siis ja tämä on 10 prosenttia niistä, jotka pidätettiin vastaavista toimista 2009. Ja kysymyksessä on esimerkiksi rekry, terroristien rekrytointi ja propagandan rahoittaminen. Ja minua pyydettiin puhumaan hieman hitaammin. Joten näissä luvuissa on merkittävä kasvu, siis henkilöihin, jotka ovat olleet mukana valmistelemassa terrorismi-iskuja. Ja tältä voimme ehkäpä todeta, että islamistiterroristien uhka EU:ssa on yhä korkea ja tämä osoittaa vain, että nämä uhkakuvat ovat lisääntyneet viimeisen vuoden aikana. Olemme myös todenneet, että toimijoiden monimuotoisuus on lisääntynyt. Eli toimijat ovat äh, erilaisista äh, esimerkiksi organisoidusta rikollisryhmistä ja tällaisista yksinäisistä susista, jotka toimivat EUn alueella. Toinen äh, tärkeä suuntaus on se, että EUn valvonta on vähentynyt. Ja sen vuoksi ne henkilöt, jotka on pidätetty, ovat liittyneet tällaisiin äh, autonomisiin yksiköihin tai puoliautonomisiin yksiköihin, tai ovat olleet täysin äh, yksittäisiä tekijöitä. Islamiterroristien toimet EU:ssa niihin vaikuttaa luonnollisesti kansainväliset tapahtumat, ja EUn kansalaisista tuli eh, terrorismin eh, uhreja EUn ulkopuolella liittyen tilanteeseen Pohjois-Afrikassa ja muilla alueillakin. Eh, jihad taistelijat Afganistanissa, Pakistanissa ja Irakissa ovat yhä vielä uhka EUlle, kun he palaavat takaisin Eurooppaan. Tämä nähtiin esimerkiksi toukokuussa 2010 kun tällainen tuki- ja rekrytointijärjestö paljastettiin Ranskassa. Tämä verkosto oli vastuussa yhdeksän epäilyn terroristin rekrytoinnista, jotka lähtivät Ranskasta 2008-2009 osallistuakseen taisteluun Afganistanin liittolaisia vastaan. Me uskomme, että heidät rekrytoitiin ja koulutettiin tuolla alueella niin, että he voisivat sitten tehdä terroristi-iskuja palatessaan Ranskaan. Ja äh, näissä tutkimuksissa äh, löytyi äh, paljon todisteita, joiden pohjalta Ranskan viranomaiset kykenevät estämään nämä tarkoitetut iskut. Ja paljon euro, eurooppalaisia näissä mukana näissä konflikteissa on parisen sataa, mutta sitten muilla alueilla kuin Afganistanissa, Irakissa ja Pakistanissa on varmasti rekrytoitu lisää vapaaehtoisia Euroopasta. Mitä tulee sitten näihin separatistisiin ja kansallisiin toimiin, kuten sanoin aikaisemmin, näiden iskujen määrä laski lähes 50 prosentilla vuonna 2010, mutta silti 160 separatistiterrorismi-iskua toteutettiin EU-ssa, lähinnä Ranskassa ja Espanjassa. Yksi ranskalan poliisi kuoli etan iskussa Ranskassa näissä toimissa 349 yksilöä on pidätetty vuonna 2010 viranomaisten toimesta. Separatistit ja etnokansalliset ryhmät, kuten ETA- ja PKK-ryhmät, luottavat hyvin pitkälti lahjoituksiin rahoittaessaan toimintaansa ja me näemme tämän terroristiryhmien toiminnassa sekä EUn sisällä että ulkopuolella, kun olemme nähneet minkä näköisiä yhteyksiä esimerkiksi Etalla ja Farkilla Kolumbiassa on ollut. Vuonna 2010 anarkistiterroristiryhmät ja vasemmistoterroristiryhmät ovat olleet toiminnassa enemmän iskuja kuin aikaisemmin ja väkivallan lisäys on johtanut kuuteen kuolemaan joten 45 iskua vuonna 2010. 34 henkilöä pidätetty. Ja tämä on lisäys verrattuna aikaisempiin vuosiin. Tiettyjä iskuja vuonna 2010 ovat osoittaneet myös lisättyä yhteistyötä eri maiden ryhmien kesken, Italia ja Kreikka esimerkiksi. Ja Tämä yhteistyö näkyy myös siinä, kun valitaan tiettyjen kaupunkien eh, kohteita ja sitten näkyy myös siinä, että eri ryhmät eh, toimivat eh, samankaltaisesti ja sitten tässä osoitetaan myös tiettyä solidaarisuutta vangittuja kollegoita kohtaan. Muistan, että viime vuonna kun iskettiin eri suurlähetystöihin, uhattiin valtion päämiehiä ja niin edelleen. Tämän tyyppiset eh, terroristiiskut eivät ole olleet tyypillisiä aiemmin. 2010 vasemmist, väkivaltaiset eh, vasemmisto- ja anarkistitoimet keskittyivät eh, enemmänkin globaaliin taloudelliseen lamaan. Ja tämä lama on aiheuttanut ei ainoastaan jännitteitä, poliittisia jännitteitä, mutta ne ovat johtaneet myös poliittiseen ääriryhmien toimintaan. Mitä tulee sitten oikeistosiiven terrorismiin, niin EUta ei ole kohdannut mitään suurempia terroristi-iskuja 2010, mutta olemme todenneet, että äärioikeistolaiset ryhmät ovat ammattimaisempia toimissansa ja valmisteluissaan. He ovat myös enemmän aktiivisia online ja käyttävät myös sosiaalista mediaa rekrytoidakseen ihmisiä ja tuodakseen esittääkseen propagandaansa. Ja tämä koskee erityisesti, kohdistuu erityisesti nuorempaan sukupolveen. Mitä tulee sitten tällaisiin yhden asian ääriliikkeisiin, esimerkiksi e, eläinaktivistit ovat lisänneet ympäristöiskujaan vuonna 2010. Nämä ryhmät ovat myös enemmän ja enemmän verkostopohjaisia ja käyttävät nettiä koordinoidakseen toimiansa ja kerätäkseen tukea. Nämä eläinaktivistit ovat siirtyneet yhdistyneestä kuningaskunnasta muihin Euroopan maihin. Tämä käynnistyi 2008 ja jatkui vahvana 2010. On myös indikaatioita siitä, että jotkut eläinoikeusjäsenet ja ympäristöaktivistit ovat siirtymässä enemmän kohti toimivat yhdessä. Ja olemme todenneet, että äh, internet on kehittymässä äh, tällaiseksi äh, välineeksi ääriliikkeille ja terroristeille. Se näkyy myös siinä, että käytetään ammattimaisesti webipohjaisia sovellutuksia ja sitä käytetään erityisesti propaganda, rekrytointi ja kommunikointivälineenä. Olemme erityisen huolestuneita siitä, että järjestäytynyt rikollisuus ja terroristiryhmät ovat lisänneet yhteistyötään. Näiden ryhmien ideologiat ja tavoitteet ovat hyvin erilaiset, mutta he auttavat usein toisiansa, varsinkin mitä tulee kommunikoinnin rahoittamiseen ja matkustamiseen. Terroristiryhmät ja ja äh, järjestäytynyt rikollisuus äh, ovat yhdessä toimimassa ihmisten salakuljettamisessa, aseiden salakuljettamisessa, rahanpesussa ja äh, muussa tämmöisessä toiminnassa, jota käytetään terroristien rahoittamiseen. Separatistiryhmät, ryhmät kuten PKK, ovat mukana ihmisten ja huumeiden salakuljettamisessa kerätäkseen rahaa omiin terroristitoimiinsa. Afrikassa olemme voineet nähdä yhteyksiä kansainvälisen huumekauppajärjestöjen kesken sekä ihmisten, jotka mahdollisesti ovat mukana islamiterrorismissa Sahelin alueella. Tämä on erityinen alue, eh, johonka, eh, joka aiheuttaa epätasapainoa Pohjois-Afrikassa ja tämä on antanut uusia mahdollisuuksia järjestäytyneelle rikollisuudelle ja terroristiryhmille salakuljettaa ihmisiä ja aseita Euroopan unioniin. Joten hyvät kollegat, johtopäätöksenä ottaen huomioon nämä tutkimustulokset vuodelta 2010, ajattelen erityisesti sitä, että äh, on pidätetty paljon enemmän ihmisiä siitä, että he ovat valmistelleet terroriiskuja niin oletamme, että terrorismin uhka ja vaara on korkea. Se on muuttunut eh, tietyiltä osin ja tässä yhteydessä haluaisin myös kiittää poliisin ja muiden virkamiesten työtä siitä, että he ovat kyenneet eh, estämään koko joukon eh, vakavia iskuja, mahdollisia iskuja Euroopassa. Kiitos. Very much. Um... Kiitoksia. Minulla on täällä pyyntöjä. Herra Diestimires on ensimmäinen. Olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös Europolin johtajalle tästä alustuksesta terrorismia koskien. Minä halusin tuoda esiin muutamia kysymyksiä, jotka mielestäni ovat tärkeitä. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että meidän on todettava, että terrorismin uhka on jatkuva, eikä se ole jotain sellaista, mikä meidän pitäisi, mihin meidän pitäisi suhtautua kevyesti. Uhka on olemassa, kuten myös vähän aikaa sitten Yhdysvaltain hallitus on meille kertonut, kun viime viikolla kävimme siellä. Toiseksi on tärkeää todeta ja korostaa sitä, kuinka tärkeä tämä uhka on nimenomaan internetissä. Ja kolmanneksi on todettava, kuinka tärkeää on se, että eh, terroristeja on rekrytoitu lisää ja propagandaa on harjoitettu nimenomaan internetissä. Joitakin tietoja voin tuoda esille tästä Euroopan unionin alueen terrorismin yleiskuvasta. Suurin osa tuomion saaneista henkilöistä on omassa maassani Espanjassa. Eli tämä tendenssi hän oli sama jo vuonna 2009. Suurin osa terrorismituomioista liittyy niin sanottuun separatistiseen terrorismiin, eli etan terrorismiin. Ja tämä tuomioiden määrä laski, laski 408-338 vuodesta 2009 vuoteen 2010, mutta Espanja kuitenkin saa suurimman osan näistä uhkauksista tai terroristi-iskuista kohdalleen. Meillä on lisäksi äärivasemmistolaista ja islamilaista terrorismia ja Ranska on toinen maa, jos mitataan tuomioiden määrällä. Kolmantena on Italia, kun tulee vasemmistoterrorismin tuomioiden mukaan. Seuraavaksi on Britannia listassa ja täytyy lisätä vielä, että Saksassa ja Belgiassa islamistinen terrorismi tuomittiin kymmenesti ja yhdeksästi. Siis Saksassa kymmenen kertaa, Belgiassa yhdeksän kertaa. EUn alueella on jatkettava koordinoitua terrorismin vastaista taistelua ja jäsenmaiden välistä yhteistyötä tällä alueella ja Sofiin aloitteen ansiosta meillä tulee olemaan tänä iltapäivänä kuuleminen näistä kysymyksistä, mutta lopuksi haluaisin vielä sanoa jotakin, mikä kuuluu kaikille ja jonka haluan ottaa mukaan Sofiin mietintöön tai haluaisin neuvottelut terrorismien kanssa, terroristien kanssa mistään muusta kuin teknisistä kysymyksistä, kuten aseiden luovuttamisesta ja vankilatuomioista Loppujen lopuksi tällaiset neuvottelut vahvistavat näitä terroristiryhmiä sekä taktisesti että strategisesti, ja tällaiset neuvottelut yleensä heikentävät turvallisuutta e, ja vahvistavat terrorismin poliittista ulottuvuutta. Kansainvälinen yhteistyö on ehdottoman välttämätöntä tällä alueella ja siksi on erittäin tärkeää, että saamme sellaisen TE-SAT-sopimuksen, jossa on ovat mukana myös vakuudet. Kiitoksia oikein paljon, herra Wainwright. Kiitoksia, herra Dias de Mira. Minä en asettanut maksimia puheajalle, mutta pyydän kuitenkin, että pyrkisitte puhumaan lyhyesti jotta herra Wainwrightille jäisi myös aikaa vastata kysymyksiin. Sitten Gomez, olkaa hyvä. Mikrofoni. Mikro. Luis. Dios te bendiga. Negociar. Camiseta.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 You've mentioned that there is an, a, a direct... Mainitsitte, että on suora yhteys, kasvavia yhteyksiä terroristitoimien ja järjestetyn rikollisuuden välillä rahoituksen osalta. Selvästikin offshore-toiminta on tässä tärkeä väline. Miten EUn hallitukset näkevät tämän? Voisiko teistä tärkeää, jos ennenkin pyritään valvomaan offshore-toimintaa niin, että se ei olisi väline näissä kasvavissa yhteyksissä terrorismin ja järjestetyn rikollisuuden välillä. And have you actually <laughs> Onko, oletko myöskin pystyneet dokumentoimaan sen, miten offshore-toiminta on tässä välineenä? Haluaisin myös mainita, että korostitte Sahel-alueella tapahtuvaa tapahtuvaa, siellä on olevia trendejä ja yhteyksiä kansainväliseen huumekauppaan latinalaisesta Amerikasta, joistakin Afrikan valtioista, jotka valitettavasti ovat muuttuneet äh, tällaisiin äh, toimiin liittyviksi valtioiksi, kuten Guinea-Bissau. Tässä parlamentissa on tehty selvitystä, joka liittyy poikkeuksellisiin äh, palautuksiin. On havaittu, että on olemassa tiettyjä ongelmia lentokenttien turvallisuudessa, ne Iberian niemimaalla, jotka ovat ver- reittejä, joita nämä huumekauppiaat käyttävät ja joita järjestäytyneet, järjestäytyneet terroristitoiminta käyttää. Onko tässä tapahtunut mitään parannuksia? Thank you. Next on my list, Mr. Kirkhope. Seuraavaksi herra Kirkhope, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Wainwright raportista, joka oli hyvin rakennettu. Totta kai tällaiset raportit ovat mielenkiintoisia myös sen osalta, mitä niissä ei ole. Sen lisäksi, mitä ne sisältävät. Menestyksekkäät toimet, joihin teidän ihmisenne ovat, niitä hän luetella, te ette ehkä tiedäkään välttämättä, miten menestyksekkäitä olette olleet, mutta varmastikin olette olleet menestyksekkäitä terroristihyökkäysten torjumisessa työllä, jota te teette. Tästä olen kiitollinen teille ja kollegoilleen. Lyhyesti kysymys. Ihmisten virta Pohjois-Afrikasta, joka nyt on tulossa, ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden joukkojen Naton toiminta Libyassa. Miten ajattelette tästä? Mistä mielestäni se, miten se vaikuttaa siihen, miten te näet mainitsitte sisäisen turvallisuusstrategian, jossa te olette mukana. Lisääntyykö tätä kautta terrorismin vaara vai ei? Olen esittelyä oikeastaan tätä uutta eu matkustajarekisterimietintöä niin haluaisin katsoa myöskin, mitä vaikutuksia sillä on tähän, koska tämä nousi juuri esille hetki sitten. Ja sitten myöskin direktiivi miten tämä vaikuttaa Europolin työhön tulevana vuonna. Mr. Albrecht. Sitten herra Albrecht, olkaa hyvä. Yes, thank you, chair. <clears throat> And, uh, thank you, Mr. Kiitos, kiitos Wainwright eh, esityksestänne. Raportti. Minua hiukan mietitytti, että näyttäisi olevan vaikeaa seurata keskustelua terrorismin tilasta Euroopassa, kun ei ole olemassa mitään todellista terrorismin määritelmää siinä raportissa, jonka te esititte. Ja olisi, minulla olisi kysymys se, joka liittyy siihen, että kun me puhumme terroristitoimista, jotka täällä on koottu tähän raporttiin, niin minulla on sellainen vaikutelma, että hyvin suuri osa näistä ilmiöistä, jotka te mainitsette raportissanne, on en sanoisi, että ne ovat normaaleja, mutta ne ovat järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa tai vakavia rikoksia, mutta eivät välttämättä terrorismia. Joten minä haluaisin, jos haluamme arvioida edelleen terrorismin tilannetta Euroopan unionissa, että meillä, oli, meillä olisi siis selkeä määritelmä, jotta tietäisimme, mistä puhumme, koska minulla on ainakin se vaikutelma, että me yhä enemmän menemme siihen suuntaan, että kokoamme erityyppisiä rikoksia tällaisen suureen koriin ja puhumme terrorismista. Ja ehkä joskus saattaisi olla kysymys jostakin sellaistakin nimestä kuin jopa urheiluterrorismi. Joten kaikki järjestäytynyt rikollisuus, kaikki rikokset, jotka, joita voi tapahtua, ne voivat liittyä tietysti terroristiseen toimintaan, mutta meidän pitäisi keskittyä todellisiin terroristisiin uhkiin ja hyökkäyksiin. En kiistä, ettei niitä ole. Meillä on uhkataso ja meidän pitää tarttua näihin kysymyksiin, mutta olisi tehokkaampaa ja selvempää, jos meillä olisi tiukka määritelmä. Mr. Pirker. Herra Pirker. Eh, eh, Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos myös tästä raportista, josta selvästi käy ilmi, että uhkat ovat edelleen suuria ja strategioita pitää muuttaa. Viranomaisten on sopeutettava omia strategioita. Minulla on neljä kysymystä. Ensimmäinen on tämä. Me keskustelemme tällä hetkellä yksittäisistä turvaskannereista. Mikä, miten te arvioitte turvaskannereiden merkitystä kun puhutaan terrorismin vastaisesta taistelusta ja ennaltaehkäisystä. Toiseksi te puhuitte siitä, että kansain, terroristien kansainvälinen yhteistyö on yhä suurempaa. Kysyisin tästä, onko tietojen antaminen jäsenmaista tähän mennessä tarpeeksi riittävää, jotta voidaan ryhtyä toimiin tätä vastaan? Kolmas kysymys. Tämä liittyy vangitsemisiin, joita on ollut yhä enemmän. Sehän on hyvä asia. Millaisiin, millaisista toimenpiteistä tämä vedätysten ja vangitsemisten lisääntyminen johtuu? Ja neljäs kysymys. Te puhuitte rahoituslähteistä, terrorismitoiminnan rahoituslähteistä. Millaisia kokemuksia ja käsityksiä teillä on siitä, että ihmiskauppa ja ihmisten salakuljetus erityisen Afrikasta ja Sahelin alueelta toimii rahoituslähteenä terroristiselle toiminnalle Euroopassa? Kiitoksia. Thank you, Mr. Kiitoksia, herra Pieke. Ja meillä on varmasti ilo toivottaa teidät tervetulleeksi takaisin tähän taloon, eli näin teemme. Tervetuloa. Minulla on vielä kahdeksan nimeä tässä listalla. Meillä on noin puoli tuntia vielä aikaa tämän kysymyksen käsittelyyn, eli jos pysytte suht koht kurissa ja pidätte noin kahden, maksimissaan kahden minuutin puheenvuoroja, niin to, tämä toimii hyvin. Herra Koceta. Äh, Alcune domande. Eh, per esempio, per Kiitos niin, minä puhun Italiasta, mutta toki vastaavia ongelmia on myös muissa maissa. Tässä puhutaan neljästä muslimi-iskusta, islamisesta iskusta, separatisti-iskusta, niitä on kahdeksan. Ja sitten puhutaan vasemmisto, äärivasemmisto-iskuista. No, ihan rehellisesti sanoen, ei minusta tunnu, että meillä Italiassa olisi ollut näin paljon näitä iskuja. Joten kysymys on myös se, että miten nämä luokitellaan mitä vaaditaan, että arvioidaan jokin tapahtuma iskuksi? Mitä, mitkä kriteerit on täytettävä, että saa merkinnän terroristi-isku? Jos me ajattelemme näitä Berlusconin muovipatsaita, joita, tuet, joita tuhotaan, onko tässä kyseessä isku tai attentaatti? No, se on ehkäpä tällainen irrationaalinen teko, mutta ja se tapahtuu tietyn strategian pohjalta. Mutta mitä vaaditaan, että jokin teko määritellään terroristiteoksi? Ja että se sitten sopii johonkin tiettyyn terroristiseen strategiaan. Ja sitten äh, järjestäytyneestä rikollisuudesta. On rikollisiakin iskuja, joita järjestetään ympäri Eurooppaa. Ja varmastikin näitä iskuja on paljon, enemmänkin. Nämä luvut varmaankin voivat olla pelottavia, jos ne julkaistaisiin, mutta me emme saa näitä lukuja, emmekä me saa niitä tässä raportissakaan. Joskus puhutaan pommiiskuista, pommeista, voi olla kysymys poliitikoista, lakimiehistä, tuomareista, joita murhataan, jotka kuolevat ja tätä tapahtuu eri maissa. Mutta tästä ei ole mitään tilastoa. Ja sitten tässä sanotaan Iso-Britannia. Siellä ei ole kartoitettu iskujen alkuperää. Mielestäni olisi tärkeää, että olisi määritelmä, jonkinnäköinen taulukko terrorismin alkuperästä. Tässä on kysymys ideologiasta ja terrorismi on yksi aihe, mutta samanaikaisesti mafia jatkaa toimintaansa, mikä on ihan uskomatonta. Kiitoksia. Thank you. I also wish to thank... Uh... Minäkin haluan kiittää herra Wainwrightia erityisen mielenkiintoista esityksestä, mutta tietysti myös työstä, jota hän tekee. Eräs asia, joka nousee esille näistä avainarvioistanne, on kohta, jossa sanotaan, että tuleva ja nykyinen maahanmuuttajien virta Pohjois-Afrikasta saattaisi, saattaa vaikuttaa EUn turvallisuustilanteeseen. Toteatte, että yksilöt joilla on terroristisia tavoitteita, helposti voisivat tulla Eurooppaan suurten maahanmuuttajien joukkojen keskellä. Tämä on tietysti hyvin vakava lausunto. Haluaisin kysyä, miltä, perus, miltä, miltä perustalta teette tällaisen esityksen, tällaisen lausunnon. Miten Europol torjuu tätä mahdollista uhkaa? Ja haluaisin myös kysyä, voisitteko kertoa, onko Europol lähettänyt ihmisiään, kenties missiolle sellaisiin maihin kuin Italia tai Malta, jossa tällä hetkellä tapahtuu tällaista maahanmuuttajien tuloa. Papa Kiitoksia, herra Papa Nicolau. Mr. Wainwright, thank you, thank you again for this presentation. Kiitoksia, herra Wainwright, tuosta alustuksesta. Kaikki, mitä sanoitte, on hyvin tärkeää. Oma kysymykseni on seuraava. Te mainitsitte koordinaation kasvun terroristien välillä eri jäsenmaissa ja mainitsitte myös sen, että internet helpottaa terrorismin toimintaa. Minä näen teidän tänään antamistanne tiedosta, että terrorist aktivisteja on vangittu vain 15 jäsenmaassa 27. Johtuuko tämä siitä, että teillä ei ole tietoa näistä muista jäsenmaista, näistä lopuista 12 jäsenmaasta, vai johtuuko se siitä, että on jotain muita ongelmia, joista meidän olisi hyvä tietää? Kiitoksia. Herra Moraes, olkaa Thank you, Chairman, and... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös herra Wainwrightille meidän ryhmältämme siitä työstä, jota Europol tekee. Ne meistä, jotka ovat tutust, tottuneet siihen, miten Europol toimii, tiedämme, että kysymys on aika pienestä organisaatiosta, ja sitä kannalta katsottuna tämän raportin aikaansa on aika huomattava asia. Herra Albrecht puhui terrorismin määritelmästä, ja toinenkin puhuja mainitsi sen huomioon, että teillä on määritelmä terroristiteoista asiakirjoissanne. Halusin kysyä, ja haluan keskittyä yhteen kysymykseen ajan käytön vuoksi. Sanoisin, että meillä on nyt ongelma parlamentissa, kun katsomme sisäistä turvallisuusstrategiaa oma-aloite mietintöä, joka käsittelee järjestäytyntä rikollisuutta. Siinä, miten määrittäisimme, mikä on olennaisessa Euroopassa siinä, miten määritellään järjestetyn rikollisuuden uhkat ja niiden, miten näette te sen, miten teidän resurssejanne käytetään terrorismin torjuntaan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa äskettäin julkisesti kiinnitettiin huomiota järjestetyn rikollisuuteen – haluttiin viedä pois resursseja terveysvastaantoimistoja, jotka tietysti maksavat hyvin paljon. Tämä on siis se, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa. Jos ajatellaan sitä, mitä tapahtuu miksi Pohjois-Afrikassa, ja tämäkin nousi esille, herra Pusotin mainitsen, meidän pitäisi selkeästi määritellä toimien laajuus luotan siihen, että ihmiset, jotka käsittelevät mahdollisia terrorismin uhkia, että he pystyvät suhtautumaan asiaan oikealla tavalla, että pystytään selkeästi arvioimaan sen, että pystymme toimimaan niin, että ei tule sellaisia otsikoita, jotka pelottelevat ihmisiä. Miten näette näiden kahden tavoitteen yhteyden? Tavares. Sitten herra Taares, olkaa <laughs> And the liberals, but also the liberal mic is not working. okay, I, I confess we went around the room with a screwdriver this morning. <laughs> I'm doing all... Minä tunnustan, että täällä me olemme vähän näpelöineet näitä mikrofoneja ruuvimeisselillä tänä aamuna. No niin, aika uskomatonta. Vain vihreiden mikrofoni toimii. No, minulla on muutama yleinen kommentti. Ensinnäkin absoluuttinen turvallisuus, sitä ei ole mahdollista saada aikaiseksi. Mutta toisaalta on myös jotain väärää siinä, millä tavalla me laskemme uhan määrän. Joten joskus sanotte, että meillä on nyt vähemmän tällaisia iskuja, mutta kuitenkin toisaalta uhka on korkeampi. Tämä tarkoittaa minulle sitä, että me puhumme korkeasta ja matalasta, mutta tämä itse uhka on, on epämääräisempi kuin se, Joten se, miten näitä arvioidaan ja väärinnetä, estetään, niin se ei kuitenkaan meitä suojaa. Meidän täytyy puuttua asiaan osittain poliittisesti. En nyt puhu siitä, että me suoraan poliittisesti ottaisimme yhteyttä terroristeihin, mutta tarkoittaa esimerkiksi se, että heillä on syitä rekrytointiin. Sehän on poliittinen asia. Koska joskus tällainen tukahduttaminen voi olla kontraproduktiivista, joskus ennaltaehkäisy voi aiheuttaa syitä rekrytoinnille. Ja silloinhan kannattaisi olla fiksu siinä, miten, millä tavalla me toimimme, koska tässä on kysymys esimerkiksi kansalaisoikeuksien rikkomuksista, joka on huono asia kansalaisille, mutta se antaa myös mahdollisuuden terrorismin kasvualustalle. Mutta meidän täytyy myös työskennellä kansalaisoikeuksien puolesta. Sen lisäksi on myös budjetointi ja talous, koska ei ole mitään hallinnon alaa tänä päivänä, joka joka ei pyytäisi lisää varoja koulutukselle, terrorismille, koulutukselle, terveydelle ja niin edelleen. Mutta sitten terrorismin vastaisessa taistelussa nämä toimet ovat usein hyvin kalliita, esimerkiksi nämä vartaloskannerit. Millä tavalla tätä rahaa käytetään? Kiitos ja varmasti voitte sitten puhua tänään iltapäivällä, kun puhumme terrorismin vastaisten politiikkojen arvioinnista ja kustannuksista. Herra Mulder, olkaa hyvä. Thank you. I also wish to thank Mr. Wainwright for... Kiitos. Minä haluan myös kiittää herra Wainwrightia hänen esityksestään. Minun kysymykseni on hyvin yksinkertainen. Jos katselee nykyistä tilannetta ja eurooppalaista lainsäädäntöä, onko se teidän mielestänne tarpeeksi hyvää vai neuvoisitteko te komissiota ja parlamenttia esittämään muita toimenpiteitä, joka parantaisi lainsäädäntöä tällaisena. Kiitoksia ja tästäkin me varmasti keskustelemme tuossa samassa tilaisuudessa. Nyt haluaisin lopuksi esittää oman kysymykseni ja yhden huomautuksen. Huomautus on seuraava. Olen hyvin tyytyväinen tähän raporttiin ja minusta tuntuu, että tämä paranee koko ajan vuosi vuodelta ja näin myös rohkaisemme jäsenmaita antamaan yhä enemmän tietoa, koska meidänhän on tietysti luotettava heidän antamiinsa tietoihin. Joten tämä on minun mielestäni erittäin hyvää toimintaa, joka vain paranee vuosi vuodelta. Haluan nyt tämän sanoa pikemminkin komissiolle ja neuvostolle kuin teille, herra Wainwright. Kun me arvioimme vuosittain terrorismin uhkaa, niin meidän pitäisi myös vuosittain arvioida omaa vastaustamme siihen. Sitä me emme ole aikaisemmin tehneet. Ja jotta saisimme trendeistä jonkinlaisen kuvan, niin tarvitsemme tuollaisen vuosittaisen kertomuksen. Minun kysymykseni oikeastaan liittyy vähän siihen, mitä muun muassa Jan Albrecht sanoi terrorismin määritelmästä, koska rehellisesti sanottuna minusta tuntuu siltä, että käytännössä terrorismin määritelmä yhä vain laajenee, kun luen esimerkiksi tapauksesta, jossa kaksi ryhmää ikään kuin tappelevat keskenään ja toinen puukottaa toisen, toisen ryhmän jäsentä puukotetaan, niin onko tämä nyt mukaan joku terroristi-isku vai onko se vain selkeästi jonkinlainen rikos tai kenties murha, mutta nyt se päälle pannaankin yhtäkkiä terroristi-iskun etiketti paketti. Kuinka pitkälle tässä oikein voidaan mennä? Ja eikö terrorismi ole pikemminkin jotain sellaista, joka uhkaa kansallista turvallisuutta, eikä vain yksittäisten yksilöiden turvallisuutta? Ja mietin tässä myös sitä, että mehän usein puhumme terroristi-iskuista sellaisina, joilla on yhteiskuntaan jokin laajempi vaikutus, mutta jos tällaisia tapauksia, esimerkiksi Hollannissa noin vuosi sitten tapahtunutta tapausta jossa tuhansia ihmisiä oli kokoontunut julkiselle paikalle. Kuningatar oli paikalla, se oli hyvin juhlallinen tilaisuus, jonkinlainen muistopäivä ja paljon ihmisiä oli samassa paikassa. Kaikki olivat hiljaa ja sitten siellä oli yksi hullu, joka huusi buu. Hän ei tehnyt mitään muuta ja yhtäkkiä syntyi hirvittävä paniikki. 65 henkilöä loukkaantui vakavasti ja tuo mies pidätettiin, koska hän oli huutanut buu. Eli toisin sanoen tämän tapauksen vaikutus yhteiskuntaan oli suuri. Ihmiset joutuivat paniikkiin ja, niinpä, ja siitä puhuttiin televisiossa ja niin edelleen. Eli vaikutus oli valtava, mutta itse teko oli vain se, että huudettiin buu. Eli ehkä minä, te sanotte, että minä nyt liioittelen, mutta näin tosiaan tapahtui. Eli mihin me vedämme sen rajan tekojen, rikollisten tekojen ja terroristitekojen välillä. Minun mielestäni meidän pitäisi olla ehkä hiukan varovaisempia tässä suhteessa tai ja luulisin, että tässä nyt olivat kaikki kollegojen kysymykset. Olkaa hyvä, voitte nyt vastata. Niin, ehkä yrittänyt koota vastaukset, ryhmitellä ne ja kattaa kaikki kommentit, jotka nousevat esille, koska niistä olivat yleisiä lausumia. Mitä tulee Pohjois-Afrikkaan? Selvästikin Europol ja jäsenvaltiot ovat, jotka ovat vastuussaan EUn e sisäistä turvallisuudesta, ovat huolissaan tilanteesta. Me huolissamme erityisesti siitä, missä määrin Naton tai kansainvälinen toiminta-alueella aiheuttaa syyn, jota eh, järjestöt käyttävät eh, yksilöiden radikalisointiin. Poliittinen epävakaisuus voi johtaa poliittiseen tyhjiöön, ja olemme huolissamme siitä, miten tämä tyhjö voi saattavat täyttää henkilöt, joilla on omia tavoitteitaan. Olemme huolissamme myös siitä, missä määrin epävakaisuus on johtanut siihen, miten poliisiviranomaisten kyky ja muiden viranomaisten kyky, jotka ovat vastuussa turvallisuudesta, eivät pysty ylläpitämään järjestöstä alueella. Tämä merkitsee sen, että rikolliset ja myöskin kenties terrorisia terroristitoimintoja voi kehittyä tavalla, jota ei huomata. Olemme erityisen huolissamme siitä, missä väärin maahanmuuttajan virta Välimeren yli Etelä-Eurooppaan ainakin antaa tilaisuuden järjestäytyneen rikollisuuden ryhmille ja myöskin terroristiryhmille siirtää ihmisiä ja kuten mainitsin aiemmin, myöskin materiaalia. Haluan tämä selvästi. Tähän mennessä me emme ole saaneet selkeitä todisteita siitä, että terroristijärjestöt olisivat toimimassa, mutta on, tämä on hyvin mahdollinen hypoteesi, koska meillä on olemassa tietoa siitä, että rikollisryhmät pyrkivät tällä hetkellä käyttämään nimenomaan ihmisten siirtämiseen välimeren yli epäinhimillisissä olosuhteissa tällaisia tilanteita tarkastelemme asiaa, samoin jäsenvaltioiden viranomaiset. joilla Bussut olisi tämän kysymyksen. Eurooppa on antanut vastauksen. <clears throat> Euroopanin toimiva tiimi, joka on ollut kahteen otteeseen alueella Lampedusassa ja aivan äskettäin Italian Mannermaalla, jossa tehdään työtä Frontexin joukkueen ja Italian viranomaisten kanssa, jossa pyritään arvioimaan sitä tietoa, jota on koottu operaatiosta mukaan luettuna niiden ihmisten kuuleminen, jotka on savoitelijaan. Ja tässä pitää katsomaan, miten pitkälti järjestäytyrikollisuus on hyödyntämässä turvallisuustilannetta. Tällä hetkellä meillä ei ole samoja todisteita terroristitoiminnasta, mutta olemme tarkkaavaisia. Mitä tulee muualla Afrikassa tapahtuvaan toimeen. Olemme huolissamme siitä, kuten sanottiin aiemmin, että on olemassa yhteyksiä syntymässä kansainvälisen huumekaupan järjestöjen kesken, jotka ovat yhteydessä ihmisiin Sahelin alueella, joilla on islamilais, eh, islamilainen, siis islamisten ääriideologia. Emme ole kuitenkaan nähneet mitään suoraa yhteyttä ihmiskaupan osalta eh, niin, että sillä olisi yhteyttä terroristiryhmiin. Mitä tulee terrorismin määritelmään, on määritelmä, jota me käytämme tässä raportissa. Totta kai siinä on tulkinnan varaa. Meidän pitää olla varovaisia siinä, miten pitkälti me sisällytämme tähän määritelmään koko joukon asioita, jotka ovat rikollisia toimia. Hyväksyn tämän kommentin. Määritelmä, jota me pyrimme käyttämään, on se, josta jäsenvaltiot ovat sopineet keskenään. Ja siksi on tärkeää, että tämä raportti, kertomus nähdään siinä valossa, että on yksimielisyys, joka on saavutettu jäsenvaltioiden kanssa, joka liittyy tähän määritelmään. Ja me todellakin hyväksymme jäsenvaltioiden itse esittämät kommentit. Ei Europol, ainakaan tähän asti Europol ei ole ollut se, joka pyst- asettaa kyseenalaiseksi jäsenvaltioiden arviot siitä, mitä ne pitävät terroristitoimina. Tämän haluan sanoa selvästi. Me saamme jäsenvaltioita kommentteja, jotka sisältyvät tähän kertomukseen. Totta, tilanne on, kertomus on parantunut laadultaan, totta kai sitä edelleen puut, siinä on edelleen heikkouksia. Ensinnäkään me emme saa kaikkia, kaikkia tietoa jäsenvaltioita, mitä haluaisimme. Kuitenkin se meistä on luotettava indikaattori ajatellen terrorismin joitakin tällaisia kovia ulottuvuuksia, mutta olen yhtä puhuneiden kanssa sitä, että tämä on vain yksi indikaattori terrorismin tasosta. Tämä kysymys ei ole mistään lineaarisesta kehityksestä. Olen tästä yhtä mieltä. Kertomuksella on rajoituksensa, se on tilannekatsaus, se sisällyttää analyysejä trendeistä, mutta päinvastoin kuin järjestelmärikollisuuden arvioinnin osalta tämä ei ole mihinkään tiedustelun kautta saatuihin tietoihin terrorismiuhkista. Me emme saa kaikkea tiedustelun toiminnan kautta saatua tietoa, jota pidetään hyvin luottamuksellisella kansallisella tasolla, ja Europol ei pysty tutustumaan siihen, enkä pysty siitä raportoimaan tässä kertomuksessa, emme ainakaan missään julkisessa versiossa. Joten tässä on nähtävissä rajoitukset. Kuitenkin huolimatta kertomus on sellainen, että se on parantunut ennen kaikkea kovaa tietoa, joka on ollut saatavilla, ja siinä mielessä se on luotettava indikaattori uhkasta, joka meihin kohdistuu. Mitä tulee sitten äärioikeistolaiseen tai äärivasemmistolaiseen toimintaan, miksi me teemme tällaisia, tuo jäsenvaltiot kommentoivat sitä, toisaalta se on vain hyvin pieni osa kertomusta, suuri osa on sellaista, joka koskee miksi etan toimintaa, joka on ongelma erilaisissa jäsenvaltioissa, ja ennen kaikkea islamististen terroristijärjestöjen toimintaan. Tiukka, kova tieto kertomuksessa oikeuttaa sen, että olemme huolissamme siitä uhasta, joita nämä terroristijärjestöt aiheuttavat erityisesti. Kysymys yhteyksistä järjestyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnan välillä on mielenkiintoinen kysymys. Sanoisin, että, että kun olisivat yhteydessä toisiinsa, aika ajoin järjestöt pyrkivät säilyttämään, pitämään omat omisensa omanaan, eivätkä ole välttämättä yhteydessä toisensa, mutta kuitenkin on merkkejä siitä, että on yhteyksiä järjestyneen rikollisuuden ja terroristijärjestöjen kesken. Mainitsin tässä esimerkkinä Afrikan olossa muitakin esimerkkejä. Ne, niitä, niiden yhteistoimintaa edistää ennen kaikkea sellainen kysymys kuin rahoitus ja se, että mahdollisuudet tehdä rahaa rikollisesti ennen kaikkea internetin kautta on myös kiinnittänyt terroristijärjestöjen huomion. Se on saattanut nämä järjestöt lähemmäksi toisiaan. Mitä tulee sitten erityiseen kysymykseen, jonka herra Rova Gomes esitti rahanpesusta, me olimme huolissamme siitä, missä määrin offshore ja monet muut rahanpesutoimet, joita järjestäytynyt rikollisuus käyttää, olimme huolissamme siitä, missä määrin tässä voisi olla sitä, että järjestöt hyödyntäisivät näitä mahdollisuuksia. Tästä me emme tällä hetkellä ole saaneet tietoja. Kuitenkin terrorismin torjunnassa ja terroristisen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, kun on viiteitä siitä, että nämä ovat lähestymässä toisiaan, ajattelen kaikkea poliisitoiminnan vastauksia tähän, se äh, liittyy siihen, että käytetään samantyyppisiä välineitä, jotta voidaan toimia niin, että voidaan viedä pois toimintatilaa internetistä näiltä järjestöiltä. Tiedon hallinta, tiedon vaihto yhä enemmän on nähtävissä tarvetta sille, että olisi johdonmukainen politiikka terrorismin torjunnan ja järjestörikollisuuden torjunnan välillä. Ja tämä on se, mihin Europol pyrkii toimimaan. Pitäisi olla läheisempää synergiaa sisäisessä turvallisuusstrategiassa EU-ssa, kansallisissa strategioissa, joita jäsenvaltioilla on siinä, miten, miten on strategioita, joilla torjutaan järjestörikollisuutta ja terrorismia. Ja työ, jota tehdään, pitäisi saattaa lähemmäksi toisiaan pyrkiä hyödyntämään synergiaa. Euroopalle terrorismi tulemaan tärkeä, vaikkakin pieni osa toimintaa, joka vie 9 prosenttia meidän resursseistamme verrattuna yli 30 prosenttiin, joka käytetään esimerkiksi huumeiden, laittamaan huumekauppaan sen torjumiseen. Niin, uskoakseni olen kattanut useimmat asiat. En mitä tulee Euroopan kautta, olen havainnut mitään erityistä erityisiä heikkouksia Iberianmaan lentoasemilla. Minulla ei ole erityisiä näkemyksiä turvaskannereista lentoasemilla. Minusta kyberrikosstrategia, tietostrategia, joka liittyy esimerkiksi matkustajarekistereihin, sisältää tiettyjä turvallisuusriskejä. Olemme puhuneet tietosuojajärjestelmistä järjestelyistä, joilla pyritään huolehtimaan siitä, että voidaan koota vain relevanttia tietoa poliisityöhön. Kyberrikollisuus on asia, joka on tärkeä missä tahansa tulevassa direktiivissä, jossa täytyy ottaa huomioon. Ajatellen merkittävää lisääntymistä, jota tapahtuu internetin väärinkäytössä laittoman, laittomien toimien tukena ja terrorismin tukena. Ja poliisit tarvitsee välineitä, joilla voidaan toimia tätä vastaan, ja nämä tarpeet kasvavat joka päivä. Toivakseni olen nyt kattanut kaikki asiat, jotka nousivat esille. Jos en ollut, niin voi ottaa vielä jatkokysymyksiä vastattavakseni tai puhua teidän kanssanne. Herra Mulder. My question was if... Minun kysymykseni oli, että onko nykyinen lainsäädäntö riittävää Europolille niin, että se voi tehdä työnsä vai haluaisiko Europol jotain uutta, jotain lisää? En tartunutkaan tähän suoraan pyydän anteeksi, herra Mulder. Toivon, että iltapäivän keskustelu tulee keskittymään tähän kysymykseen, koska tämä liittyy pitkälti siihen, mistä iltapäivällä on kysymys. Europolin osalta sanoisin, että Europol on toiminut vuoden, viimeisen kymmenen vuoden aikana yhdessä syyskuuta jälkeen niin, että se on pyrkinyt samaan aikaan tehokasta Euroopan unionissa on pyritty samaan tehokasta terveysviä lainsäädäntöä, mutta painopisteen pitäisi olla siinä, että pannaan tehokkaammin voimaan olevassa olevaa lainsäädäntöä, jota jo on. Thank you, Mr. Wainwright. Kiitoksia, herra Wainwright. Jos muita kommentteja tähän ei tule, niin vai onko kenties, niin sitten tämä on tässä. Terrorismin vastaisesta politiikasta me puhumme tänään kello 15 alkaen. Kiitämme vielä kerran herra Wainwrightia hänen alustuksestaan ja dokumentista, jonka kaikki jäsenet ovat saaneet häneltä. Ja meillä on vielä hiukan aikaa ennen kuin aloitamme koordinaattorien kokouksen. Kiitämme siis kaikkia jäseniä, kiitämme herra Wainwrightia. Ja 11.30 sitten alkaa koordinaattorin kokous.